κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις... Hyvää huomenta. Aloitamme nyt täysistunnon. Kyse on ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion loukkauksista työrästyksen artiklan 54 mukaisesti käymme näitä kirjallisia keskusteluita. Ensimmäinen näistä asioista liittyy sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan Ugandassa. Ennen kuin otamme keskustelun, voin kertoa teille, että mikäli haluatte puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa tai mikäli haluatte käyttää sinisen kortin, te voitte joko pyytää puheenvuoroa perinteisellä tavalla tai sitten uudella tavalla sähköisesti käyttämällä äänestyskorttianne. Mikäli haluatte puheenvuoron, ilmoittakaa puheenvuoropyynnöistä nyt keskustelun aluksi ja mielellään. Nyt puheenvuoron saa Rova Jones. Hän on yksi tekstin laatioista. Olkaa hyvä. Yksi, yksi minuutti. Thank you. Colleagues. Kiitos. Kollegat, on hienoa, että että tämä päätöslauselma esitys on tässä parlamentissa saanut näin vahvan puoluerajat ylittävän tuen. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja tänään me osoitamme solidaarisuutta seksuaalivähemmistöille Ukandassa ja muualla, joihin kohdistuu paitsi yleistä ennakkoluuloa myös äh, heihin kohdistetaan toimia. Ja me kaikki olemme, keitä olemme. Meillä kaikilla on samat oikeudet. Meidän kaikkien tulisi olla vapaita. Tilanne Ukandassa on äärimmäisen huolestuttava. Aiemmin äh, tässä kuussa ähm, tapahtui hirvittävä murha ja homoseksuaaleihin kohdistuu myös vihapuhetta hallituksen ministerien taholta ja tämä meidän täytyy tuomita. Me pyydämme, että Ugandan hallitus kunnioittaa täysin HLBTI-ihmisten oikeuksia eikä käytä viharetoriikkaa, vaan huolehtii siitä, että Ugandassa ei ketään syrjitä hänen sukupuoli-identiteettinsä tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Haluamme puolustaa näitä oikeuksia Ugandassa ja kaikkialla maailmassa kanssa. Me Euroopassa olemme teidän rinnallanne. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi edustaja Matias, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja eri eh, poliittista ryhmistä siitä, että pääsimme, saimme tämän laajan poliittisen tuen tälle näin tärkeälle aiheelle. Meidän on ymmärrettävä, että syrjiminen seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Äh, sitä ei tapahdu pelkästään Ugandassa, vaan myös muualla maailmassa, mukaan lukien joissain Euroopan jäsenvaltioissa. Meidän on siksi keskityttävä siihen, että meidän on lisättävä tasa-arvoa äh, kaikille ihmisille Euroopassa, Euroopan ulkopuolella, mukaan lukien maat kuten Uganda. Meidän on toteuttava se, mikä sopimuksessa lukee, eikä missään tapauksessa hyväksyä syrjintää seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Viime kuukausina on hirvittävällä tavalla murhattu HLBT-aktivisti, meidän ei pidä hyväksyä tällaista, siksi meidän on siirryttävä sanoista tekoihin. Meidän on varmistettava, ettei syrjintää seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahdu. Tätä ei saa tapahtua missään maailmassa. Seuraavaksi edustaja Karlsbro, yksi minuutti. Should not be a... Kiitos. Homoseksuaalisuuden ei pitäisi olla rikos. Näin on kuitenkin yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Viime viikolla olimme järkyttyneitä, kun Ukadan hallituksen jäsenet tukivat ehdotusta ottaa käyttöön käyttöön rangaistus, jota ei pitäisi antaa asiasta, joka ei ole rikos. Kuolemanrangaistus homoseksuaalisuudesta. Mikä tämä ehdotus hyväksytään? Se on hirvittävää. Homoseksuaalisuus on jo tänä päivänä rikos maassa. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt joutuvat syrjityiksi ja väkivallan kohteeksi. Hallitus ei estä näitä ikävyyksiä, joita heihin kohdistuu, ja pikemmin hallitus lietsoo niitä. EU pitäisi olla kärkipäässä poistamassa kuolemantuomioita kaikkialta maailmasta. Ugandan seksuaali- sukupuolivähemmistö on tehdä selväksi, että Euroopan parlamentti seisoo heidän rinnallaan, koska rakkaus ei koskaan voi olla rikos. Kiitoksia. Edustaja Ward, yksi minuutti. The alarming arrival. On todella hälyttävää, että LBTI-väestöön kohdistuu tällaista, tällaisia murhia ja muuta Ugandassa. Tänä vuonna murhia on tapahtunut useita. Viimeisin Brian Wassowan murha. Häntä vastaan hyökättiin 4. lokakuuta hänen kotonaan. Hän oli HRBTI-aktivisti. Ähm, Tilanne on todella huolestuttava. Väkivalta kohdistuu heidän yhteiskunnallisiin oikeuksiinsa, ilmaisuvapauteen, sukupuoliseen tasa-arvoon. Meidän on tuettava kaikkia pyrkimyksiä poistaa tällaiset syrjivät, rankaisevat lait, jotka kaventavat ihmis- ja seksuaalioikeuksia. Ugandan ihmisoikeustilanne on hyvin ongelmallinen. Meidän täytyy tukea kansalaisjärjestöjä ja toteuttaa EU suuntaviivoja, mitä tulee ihmisoikeusaktivistien tukemiseen. Kaikki syrjintä, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen on äh, poistettava. Tämä ei ole mahdollista meidän vuosituhannellamme. Edustaja Tobi, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet työtä tämän päätöslauselmaesityksen parissa. Meidän täytyy puolustaa HLBTI-oikeuksia kaikkialla maailmassa. Kyse on ihmisoikeuksista. Euroopan unionin on oltava tällainen vahva voima, joka puolustaa sitä, että kaikilla sukupuolisesta suuntautumisesta huolimatta on vapaus ja turva. Tilanne monissa muissa on hyvin kaukana tästä. Mm. Ugandassa HLBTI-ihmisten äh, tilanne on erittäin vakava ja viimeisin ehdotus, josta nyt on keskustelu, eli että otettaisiin äh, käyttöön kuolemanrangaistus äh, homoseksuaalisista teoista, niin eihän tällaista missään nimessä voi hyväksyä. Pidän hyvänä sitä, että ähm, hallitus on todennut, että tällainen lainsäädäntöehdotus nyt ei kuitenkaan olisi tulossa mutta tilanne on kuitenkin joka tapauksessa Ugandassa äärimmäisen vaikea. On viharetoriikkaa, äh, homofobiaa ja homoseksuaaleja jopa murhataan. Meidän mielestämme kansainvälisen yhteisön on toimittava vankasti ähm, se, että ottaa vastaan Euroopan unionin kehitysapua, liittyy myös tiettyihin ehtoihin ja vaatimuksiin esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua hallituksen kanssa, mutta myös kansalaisyhteiskunnan kanssa, koska kaikkein tärkeintä on nyt paikan päällä välittömästi parantaa HLBTI henkilöiden tilannetta ja siksi vetoan kaikkiin Euroopan parlamentin kollegoihin. Äänestäkää tämän päätöslauselmaesityksen puolesta. Kyse on ihmisoikeuksien puolustamisesta, mutta myös oikeusvaltioperiaatteesta. Kiitos. Kiitoksia. Siirrymme nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Kansanpuolueen nimissä puhuu edustaja Walsh. Yksi minuutti. Ei ole hyväksyttävää, että seksuaalinen suuntautuminen äh, on perustelu äh, vakaville ihmisoikeusrikoksille ympäri maailmaa. HLBTI-oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Se, mitä näemme Ugandassa ja Indonesiassa, äh, on unionimme toimivaltuuksissa. HLBTI-henkilöiden syrjiminen äh, rikkoo perusihmisoikeuksia, jotka löytyvät ihmisoikeuksien yleismaailmasta julistuksesta. Euroopan parlamentin velvollisuus on reagoida ihmisoikeusrikoksiin ja meidän äh, on vaadittava myös, että muut äh, toimielimet toimivat. On erittäin tärkeää, että vaadimme, että uusi komission neuvosto HLBTI-suuntaviivojen mukaisesti ottavat nämä yhteiset mukaan Ugandassa ja Indonesiassa vuoropuhelun hallitusten kanssa. Meillä täytyy olla vuoropuhelua, jotta pystymme torjumaan homofobiaa ja ennakkoluuloja HLBT-ihmisiä vastaan ja suojella näitä yhteisöjä väkivaltaa vastaan. Hyviä naiset ja herrat, meidän täytyy nyt olla johtoasemassa. Minä itse kuulen HLBTI-yhteisöön. Jos Iranissa jos nyt tapettiin HLBTI-aktivisteja, eh, niin meidän täytyy nyt suojella ihmisiä Ugandassa. Sosialistiryhmän nimissä puhuu edustaja Agiu Saliba. Yksi minuutti. LGBTI, Adom Puhemies, sukupuoli ja seksuaalivähemmistön oikeuksia ei kunnioiteta maailmalla. Uganda ei ole tässä poikkeus, sillä HLBTI YK-yhteisön ihmisten kimppuun hyökätään jatkuvasti julmalla tavalla. He tarvitsevat samat oikeudet ja saman suojelun kuin kaikki muutkin ihmiset. Heihin kohdistuva väkivalta on luonteeltaan ennakkoluuloja, vihaa, väkivaltaa. Meidän täytyy tehdä jotain näitä rikoksia vastaan. Meidän täytyy olla rohkeita ja puuttua tällaiseen kaikkialla, missä tällaisessa yhteiskunnassa esiintyy. On erittäin tärkeää suojella tätä yhteisöä kaikkialla maailmassa ja suojella näitä ihmisiä tällaiselta syrjinnältä. Me täytyy varmistaa, että kaikki, huolimatta siitä, mikä heidän sukupuolinen suuntautuneisuutensa on tai sukupuoli-identiteettinsä on, siitä, siitä huolimatta kaikkien täytyy olla lain edessä tasavertaisia. Malta on erinomainen esimerkki koko Euroopalle. Malta on hyväksytty monia eristysmielisiä lakeja, mukaan luettuna homoavioliiton laillistaminen. Meidän täytyy jatkossakin tehdä tätä työtä. Seuraavaksi Rodríguez Ramos, olkaa hyvä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Muistamme vielä keskustelut vuonna 2014, kun Ugandassa äh, otettiin käyttöön laki äh, kuoleman rangaistuksen langettamisesta homoseksuaalisista te- te- teoista. No, kansainvälisen painostuksen jälkeen äh, tämä lakiesitys vedettiin pois. Nyt kuitenkin rangaistukset ovat erittäin kovia edelleen ja ihan päivittäin voidaan todeta, että hlbti ihmisten elämä on hyvin vaikeaa, heillä ei ole mahdollista saada koulutusta, terveydenhuoltoa ja nyt sitten hälytyskellot soivat, kun mahdollisesti halutaan tätä lakia jälleen koventaa niin, että jälleen ehdotetaan kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa homoseksuaalisista teoista. Me välitämme täältä nyt hyvin selkeän viestin Ugandalle. Me emme hyväksy minkään näköistä takapakkia Äh, ajatellaan ihmisten äh, ja myös OLBTI-ihmisten oikeuksia. Äh, edistys on hyväksyttävää minkään näköistä takapakkia ei saada ottaa. Ei seksuaalisuus ole rikos, se on ihmisoikeus siinä kuin muutkin ja me puolustamme näitä ihmisiä. Seuraavaksi vihreiden edustaja Edustaja Andresen, yksi minuutti. Kiitos. Lokakuun alussa 28-vuotias Brian Vassava Ugandassa murhattiin väkivaltaisesti, koska hän oli homoseksuaali. Terävillä veitsillä kymmenen kertaa häntä puukotettiin päähän. Tämä murha tapahtui silloin, kun Ugandan hallitus ilmoitti ottavansa käyttöön kuoleman rangaistuksen homoseksuaaleja syyttä vastaan. Homoseksuaalien täytyy piilotella jo vuosia. HLBT-ihmisten osoitteita julkaistaan lehdissä. Hirveä vaino on siellä käynnissä. Ja jo pelkästään keskustelu kuolemanrangaistuksen käyttöönotosta haittaa huomattavasti ja meidän pitäisi tuomita se kaikilla. Pitäisi olla oikeus elää ja rakastaa rauhassa. Euroopan unioni eh, antaa 578 miljoonaa euroa kehitysapua Ugandaan ja senkin takia meillä on vastuu. 70 valtiossa maailmanlaajuisesti homoseksuaalisuus on rikos, yhdeksässä valtiossa on kuolemanrangaistus. Meidän yhdessä pitää tehdä kaikkemme, jotta tämä eh, loppuisi kaikille HLBTI-henkilöille maailmanlaajuisesti pitäisi antaa vapaus. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä edustaja Kanko. Yksi. You have the floor. Two African uh, countries. Kahdessa Afrikan maassa on homoseksuaalisuusrikos. Neljässä homoseksuaalisuudesta rangaistaan. Tämä on sydäntä särkevä tilastotieto. Olen viettänyt koko elämäni auttaakseni muita syrjintää suotsimattomuutta vastaan. En voi kuvitella edes minkälaista elämäni olisi ollut lapsena, mikäli en olisi ollut heteroseksuaali. Homoseksuaaleja pidetään ihmisiä, jotka ovat joko rikollisia tai he ovat epäpuhtaita. Tänä päivänä on vielä monessa paikassa näin. Kokemukseni mukaan, mikäli haluan saada aikaan järkeviä asenteita näitä ihmisiä kohtaan. Ei riitä, että ollaan rohkeita tai kuulostetaan surullisilta, vaan pitää varmistaa valistusohjelmia, joilla saadaan aikaan kunnollisia tuloksia. Meidän täytyy saada paikallisen väestön luottamus ja kansallisjärjestön luottamus, jotka suojelevat sukupuoliseksuaalivähemmistöä sukupuoliseksuaalivähemmistöjä näissä maissa. Tarvitaan myöskin poliisivoimat järjestykseen ja täytyy käyttää kaikki muitakin keinoja hyväksi, joita meillä on käydä, käydessämme vuoropuolella näiden kanssa, jotta voidaan edistää suojelevaisuutta koulutuksen ja valistuksen kautta, koska kaikilla on oikeus vapauteen. Kaikilla on oikeus elää ja rakastaa toista ilman pelkoa. Ένα leptoi, kirja Rodriguez Palop. Rodriguez Palop, yksi minuutti, olkaa hyvä. En Uganda la... Kiitoksia Ugandassa homoseksuaalisuudesta rangaistaan elinikäisellä, elinkautisella vankeusrangaistuksella, koska sen katsotaan olevan jotenkin luonnonvastaista. Homoseksuaaleihin kohdistuu vainoa monissa maailmankolkissa. Ja nyt sitten tämä Ugandan etiikka- integriteettiministeri on pyrkinyt jälleen ottamaan käyttöön kuolemanrangaistuksen. Nyt käydään ikään kuin ristiretkeä paha vastaan, näin väitetään. Euroopan parlamentissa ja monissa parlamenteissa on ääriuskonnollisia tahoja, jotka ovat jo estäneet myös neuvostossa asioiden edistymisen ja homo- ja transfobiaa on hyvin paljon. Ja sitten näitä hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä vainotaan. Meidän täytyy toimia, mutta jotta voisimme olla uskottavia, meidän täytyy suojella HLBTI-ihmisiä kaikkialla ja myös tarjota turvapaikka niille, joihin kohdistuu vainoa omassa kotimassaan, kuten Ukandassa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt äh, tässä olivat äh, ryhmien, poliittisten ryhmien puheenvuorot. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Bull sitoutumattomista. Yksi minuutti. Syrjintä seksuaalisuuden pohjalta on hirveä. On noin puoli miljoonaa HLBTI-henkilöä Ugandassa ja silti homoseksuaalisuus on laitonta. Saman sukupuolen väliset avioliitot ovat kiellettyjä ja HLBTI-ihmiset eivät pysty ilmaisemaan itseään vapaasti. Heitä sorretaan, sosiaalisesti syrjitään ja usein heitä vastaan hyökätään väkivaltaisesti ilmeisesti. 2007 äh, äh, tutkimus osoitti, että 96 prosenttia ugandalaista ajatteli, että äh, saman sukupuolta olevat suhteet ovat laittomia, mutta tuo luku oli laskenut dramaattisesti 57 prosenttia, joten yhteiskunnallista muutosta tapahtuu. Mutta miksi EU nyt jälleen kerran puuttuu demokraattisesti valitun maan äh, asioihin. Tämä keskustelu täällä ei auta ugandalaisia. Tyhjät sanat täällä parlamentissa ehkä parantavat meidän olomme, mutta ne eivät vaikuta laisinkaan HLBTI-henkilöiden tilanteeseen Ugandassa. Ugandan itsensä on muututtava ja sen on mahdollistettava se, että HLBTI-henkilöt elävät ja rakastavat rauhassa. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoron käyttää edustaja Gonzales, yksi minuutti. Kiitos. Afrikka tarvitsee meitä, Uganda tarvitsee meitä, kehitysapu, humanitaarinen apu vie muassaan kuitenkin ehtoja ja vaatimuksia siitä, että kaikkien ihmisten ihmisarvoa kunnioitetaan myös luonnollisesti HLBTI-ihmisten. Köyhyyttä on torjuttava, sosiaalista, yhteiskunnallista Äh, syrjintä on äh, torjuttava, eikä voi olla niin, että äh, ihmisoikeudet eivät koskisi kaikkia. Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja koskevat kaikkia. Yli 32 miljoonaa, tuha, miljardia euroa menee Afrikkaan kehitysapuna ja meidän täytyy huolehtia siitä, että näitä varoja käytetään kunnioittain kaikkia kansalaisia, myös HLBTI Eh, ihmisiä. Myös kotonun sopimuksessa todetaan, että jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta, eh, niin nämä mm, kehitysapu voidaan kysäyttää. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on myös HLBTI-ihmisten kunnioittamista. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Penion. Yksi minuutti. Uganda on maa, jossa sukupuolen seksuaalivähemmistöiltä on viety oikeudet jo pitkän aikaa sitten lainsäädännön avulla. Heitä on vainnettu, heitä on vainottu. Ugandan poliisi on mukaan luettuna muun muassa heitä vainonnut vuoden 2014 homoseksuaalisuuden vastainen laki ei pelkästään kriminalisoi homoliittoja, vaan myöskin kaiken tyyppisen tiedottamisen ja tiedon välittämisen, joka liittyy homoseksuaalisuuteen. Tämä on johtanut noita vainoihin, häirintään, väkivaltaan, jopa lynkkauksiin. Kansainvälinen yhteisö ei voi katsoa vain sivusta. Meidän täytyy muistuttaa Ugandaa siitä, että seksuaalisuuteen liittyvät oikeudet ja syrjimättömyys ovat universaaleja ihmisoikeuksia, jotka on taattu kansainvälisessä humanitaarisessa laissa. Ugandalla on myöskin velvollisuuksia kotonun sopimuksen alla. Siinä lukee muun muassa, että universaalia ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kunkke, yksi minuutti. Kiitos puhemies, viisi vuotta sitten meitä oli monta, meitä, jotka huokaisimme helpotuksesta, kun Uganda veti pois ehdotuksen kuolemanrangaistuksen käyttöönotosta homoseksuaalisuudesta rankaisemiseksi. Nyt tämä sama vastenmielinen politiikka nostaa taas päätään. Tällä kertaa meidän täytyy toimia päättäväisesti. EUn kehitysapu Ugandalle 2014-2020 välisenä aikana on 578 miljoonaa euroa. Tässä on kyse erittäin suurista summista. Nämä rahat ovat kuitenkin ehdollisia. Sopimuksessa on selkeästi todettu, että ihmisoikeuksia on kunnioitettava. Siksi me vihreät vaadimme, että Euroopan unioni torjuu ja tuomitsee Ugandan vastenmielisen kehityksen. Nämä rikokset ovat tulleet yhä vakavammaksi jatkuvasti. Nyt ne on pysäytettävä. Edustaja Day, yksi Kiitoksia. Ähm, puhemies, minä tietenkin vastustan kuolemanrangaistusta ja piste, mutta se tosi seikka, että tätä harkittiin äh, siitä rikoksesta, että rakastaa on aivan kauhistuttavaa, mutta homoseksuaalisuuden äh, äh, kriminalisointi missä tahansa muodossa legitimisoi homofobisen vihan ja tarkoittaa kuolemantuomiota monille eh, ihmisille. Minun täysi solidaarisuuteni on ugandalaisten uhrien ja HLBT-aktivisten kanssa. Kuitenkin minusta oli eh, eh, ikävää, että tähän päätöslauselmaan piti laittaa ikään kuin eh, onnitteluja EUlla, ihan kuin olisimme jonkinlainen ihmisoikeuksien majakka. Meidän ei pidä unohtaa, että meidän ei tarvitse mennä Ugandaan nähdäksemme hirveää HLBTI-henkilöiden syrjintää. EUn on toimimattomuus sitä vastaan, että viha nousee omissa jäsenvaltioissa, niin olisi otettava huomioon. Solidarisuus ei lopu rajojemme ulkopuolella, vaan se pitäisi alkaa täältä kotopuolesta. Edustaja Dans, yksi minuutti. Kiitos puhemies Kaikissa 28 jäsenvaltiossa ei voi men, mies mennä naimisiin rakastamansa miehen kanssa. Jotkut täällä parlamentissakaan eivät usko, että minun on oikeus olla naimisissa mieheni kanssa. Tiedän ainakin, että henkeäni ei uhata, kun kävelen Euroopassa kadulla. Ainakaan enimmäkseen ei ole uhattuna. Sanoilla on seurauksia. Ministeri Simon Lakodo niin sanottu eettisistä asioista vastaava ministeri saisi kyllä hävetä, koska se mitä hän tekee on se, että hän yrittää siirtää huomion pois oman hallituksensa ongelmista ja tekee homoseksuaalista silmätikkuja. Ukannessa ja kaikkialla maailmassa pitäisi varmistaa, että ei ole syrjiviä lakeja, jotka kohdistuvat homoseksuaaleihin. Ongelma on se, että hallitukset käyttävät teitä syntipukkina Teidän täytyy osoittaa ihmisille solidarisuutta. Kyse on taistelusta, jota pitää käydä kaikkialla maailmassa, ei pelkästään Afrikassa tai Aasiassa. Kyse on taistelusta, jota täytyy käydä kaikkialla. Olemme mukana tässä taistelussa ja seisoomme teidän rinnallanne. Nyt pitäisi todellakin kumota tällaiset siirtomaa-ajan lait vihdoinkin. Kiitoksia. Tähän päättyi puhujalista ja siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Täällä on kuusi puheenvuoropyyntöä. Kaikki saavat puheenvuoron. Edustaja Pospisil ensin. Yksi minuutti. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já chci poděkovat. Kiitos, puhemies. Haluan kiittää päätöslauselmaa esityksen äh, esittelijöitä. Euroopan parlamentti puhuu nyt yhdellä äänellä. Me emme hyväksy Ugandan poliittista tilannetta. Tämä lakiehdotus on äh, suoranainen skandaali ja nyt äh, teidän komission jäsen taikka seuraavan komission jäsenen on hoidettava oma tehtävänne. Me emme voi lähettää rahaa maille, joissa HLBTI-henkilöitä kiusataan ja vainotaan tällä tavalla, niin kuin Ugandassa nyt on. Me olemme jo täällä kuulleet, että meidän äh, kehitysapumme maalle ei ole mitään pikkurahoja. Ja me todella siis rahoitamme maata, joka nyt aikoo ottaa käyttöön kuolemanrangaistuksen homoseksuaalisuudesta. Ja ihmisoikeustaistelijoita on kohdeltu erittäin huonosti. On skandaali, että lähetämme rahaa tuollaiselle maalle. Meidän täytyy nyt saada komissio muuttamaan politiikkansa. Lopes Aguilar. Edustaja Lopes Aguilar seuraavaksi. Olkaa hyvä. Komisario Mimic. Puhemies komission sen Mimitsa torstaina, Strasburgin torstaina, puhumme ihmisoikeusrikkomuksista ja tämä on kyllä harvinaisen yksimielisyyden hetki. Me, jotka tässä salissa olemme, olemme todella sitoutuneita taistelemaan kuolemanrangaistusta vastaan, samoin kaikkea mahdollista syrjintää vastaan. Ja kaikki tämä nyt nousee esiin tässä vastenmielisessä, järkyttävässä homoseksuaalisuuden kriminalisoinnissa ja jopa kuolemanrangaistuksen käyttöönotossa. Me teemme hyvästä syystä kehitysyhteistyötä Afrikan maiden kanssa ja myös Ugandan kanssa. Ja leijonan osa varoista käytetään varmasti hyvin, mutta nyt meidän on vaadittava, että kun kehitysyhteistyötä toteutetaan, ja jos kotonun sopimuksen äh, mukaisesti joudutaan toteamaan, että joku maa ei kunnioita ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, niin se ei voi enää nauttia äh, meidän äh, kehitysavustamme ja humanitaarisesta avustamme. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Gibson seuraavana. Thank you. Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen kollegoilleni, mutta myös kaikille niille, jotka kuuntelevat. Mikä antaa teille oikeuden, eh, minkä tahansa oikeuden, oikeuden elää, rakastaa, tehdä työtä, oikeus vapauteen, terveyteen, mikä antaa teille tämän oikeuden ja mikä antaa hallitukselle tai jollekin uskonnolle oikeuden ottaa nuo oikeudet pois, ottaa ihmisoikeudet pois. Allekirjoitamme tämän päätöslauselman äänestykselläni tänään ja toimimalla aktiivisesti meppinä omassa maassani ja alueellani minä sanon ei teillä ei ole oikeutta. Ihmisoikeuksia ei voi ottaa pois HLBTI-ihmisiltä Ugandassa tai missään muualla. Vetoan tähän parlamenttiin ja ihmisiin joka puolella, että he osallistuvat tähän taisteluun Ugandassa, Euroopassa ja kotimaissamme. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Polchak. pane předsedající já se připojuji k odsudkům. Kiitoksia puhemies siitä, että sain puheenvuoron. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Tietystikin julmat hyökkäykset erilaisia ihmisiä vastaan vain siksi, että he ovat erilaisia, ovat asioita, joita emme voi hyväksyä. Emme voi hyväksyä myöskään sitä tapaa, jolla Ugandan hallitus toimii. Se pyrkii muuttamaan lakia, jotta siellä otettaisiin käyttöön kuoleman rangaistus ihmisille, jotka ihan vain yksinkertaisesti ovat erilaisia. Tätä emme kerta kaikkiaan voi 2000-luvulla enää hyväksyä. Tämä on suoraperäisen keskiajalta tällainen toiminta. Näiden ihmisten äänet täytyy saada kuuluviin. Olen samaa mieltä edustaja Pospisilin kanssa. Meidän kantamme ja mielipiteemme täytyy näkyä meidän politiikassa myöskin mukaan luettuna kehitysapupolitiikassa – meidän täytyy nostaa äänemme ja puolustaa ihmisoikeusaktivisteja. Tsekin tasavallassa 60-luvulla homoseksuaalisuus oli vielä laitonta, mutta tuon jälkeen laki muutettiin. Toivon mukaan myöskin Ukrainassa käy näin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämän voi ongelma ongelmaan ihmisoikeuksien kunnioitus. Jos niitä ei kunnioiteta, äh, niin se ei tule olemaan äh, tämän vuosisadan ongelma. Perusoikeudet, kuten oikeus vapauteen, terveyteen ja ilmaisunvapauteen, niitä äh, sorretaan kuten pimeällä keskiajalla. Ja vetoan parlamenttiin, komission ja neuvoston, että löytäisimme yhteiset toimenpiteet ja määritelmät, organisaatiota tällaiset asiat eivät tapahdu. Tällaisia oikeuksia rikotaan sekä Euroopan unionin ulkopuolella että sen sisäpuolella. Meidän täytyy nyt olla tiukkoina. Tämä uusi Euroopan parlamentti ja uusi komissio meidän on nyt varmistettava, että tästä vuosisadasta tulee vuosisata, jolla ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kiitoksia. Το λόγο έχει ένα λεπτό η κυρία Μάξοβα. Edustaja Maksova, seuraavaksi olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kiitos, puhemies. Olen todella iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on nyt valmistellut vahvan päätöslauselmaesityksen tätä Ugandan lakiesitystä vastaan, jossa vaaditaan kuolemanrangaistusta seksuaalisukupuolivähemmistöille. Ja seksuaalinen suuntautuminen ei voi olla rikos, se ei ole rikos, se ei ole raiskaus, se ei ole tappo, murha eikä varkaus, kivittäminen kuoliaksi, pelottelu tai jopa kuoleman rangaistus. Kaikki ovat kaikkia Euroopan unionin sääntöjä vastaan me emme hyväksy minkäännäköistä syrjintää ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on nyt ottanut vahvan kannan ja että me välitämme Ugandan HLBTI-ihmisille viestin siitä, että me olemme heidän rinnallaan eikä heitä saa rangaista vain siksi, millaisiksi he syntyivät. Kiitos. Sitten tähän päättyi menettelemään puhelulistaa komission edustaja Mimicha. Pitää viimeisen puheenvuoron tässä keskustelussa. Puhemies, arvon jäsenet. Olemme tietoisia siitä, että Ukrainan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat monia vuosia kohdanneet väkivaltaa ja syrjintää, mukaan luettuna viharikoksia. Hiljattain kuullut henkilökohtaiset lausumat, jotka Ukrainan asiasta vastaava ministeri on esittänyt, on johtanut siihen, että Unkarin parlamentissa aiotaan käsitellä lakiesitystä, joka antaisi, tallennettaisi kuolemanrangaistuksen homoseksuaalisuudesta. Unkarin hallituksen virallinen reaktio ja presidentin kabinetin reaktio ja myöskin jäsenvaltioiden lähettiläiden kautta tulleet tiedot ovat vahvistaneet sen, että tällaista lakia ei olla valmistelemassa. Siksi meidän pitäisi katsoa, että nämä esitetyt kommentit ovat erittäin huolestuttavia, mutta eivät kuitenkaan hallituksen virallista politiikkaa. Tämä heijastaa hallituksen virallista politiikkaa, mutta kuitenkin tällaiset julkiset lausumat, joita kuullaan Ukrainan hallituksen korkearvoiselta ministeriltä, saattavat johtaa ikäviin reaktioihin ja lisää syrjintään ja väkivaltaisuuksiin, jotka kohdistuvat Ugandan sukupuolen seksuaalivähemmistöihin. Euroopan unioni kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, lainsäädäntö- tai muihin toimiin sen varmistamiseksi, että sukupuolinen suuntautuminen, sukupuolinen identiteetti eivät missään nimessä saa olla rikosoikeuden rankaisevia asioita. Euroopan unioni vastustaa kuolemantuomiota kaikissa olosuhteissa. Syrjintä, joka kohdistuu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, ovat vastoin universaalia ihmiso- universaaleja ihmisoikeuksien julistusta, yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Kampalasta käsin me huolisesti seuraamme tilannetta ja toinen viemään mukanaan tietoisuuteen Euroopan parlamentin päätöslauselman asianmukaisella tasolla. Kiitoksia. Έχω λάβει πέντε προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Kiitoksia. Olen saanut joukon päätöslauselmaesityksiä keskustelun päätteeksi. Seuraava keskustelu liittyy Egyptiin. Ennen kuin mennään tähän keskusteluun, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että mikäli haluatte puheenvuoron, menette ilman puhujalistaa tai haluatte esittää sinisen kortin, voitte pyytää puheenvuoroja kohtaavanomaisella tavalla tai sitten sähköisesti, joten pitäkää aina äänestyskortti mukananne. Mikäli haluatte puheenvuoron, menette ilman puhujalistaa voitte pyytää sitä jo nyt. Teidän ei tarvitse odottaa keskustelun loppuun saakka sitä varten. Seuraavaksi kahden minuutin puheenvuoron esittää edustaja Noiman. Olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen und Kollegen, parhaat kollegat, syyskuussa tuhannet ihmiset Egyptissä lähtivät kaduille ja tämä oli aivan uutta. He kaikkialla koko maassa lähtivät kaduille torjumaan korruptiota eh, siksi, että kun maalle lainataan rahaa koulujen, katujen, sairaaloiden rakentamiseen, niin rahat vain häviävät, katoavat johonkin hallinto pidätti 4300 ihmistä, heidän joukossaan satoja lapsia, sadat katosivat ja nyt tällä hetkellä maassa tapahtuu sensuuria, sosiaalista mediaa ja viestintääppejä valvotaan ja valitettavasti nyt ihmisoikeustaistelijat uskaltavat kertoa väkivallasta vain ollessaan maanpaossa. Mitä tekee sitten Euroopan unioni? No, se vaikenee. Hallitukset ja jäsenvaltiot vievät maahan edelleen valvontateknologiaa ja aseita. Ensimmäistä kertaa tällä viikolla olen toiminut esittelijänä, eivätkä nämä neuvottelut päätöslauselmasesityksestä olleet lainkaan helppoja, koska Ö, me todella menimme asiaan hyvin, hyvin syvälle. Nyt lopulta kuitenkin kaikkien varjoesittelijöiden kanssa saimme sopimuksen aikaan ja teemme hyvin selväksi, että kyllä, Egypti on Euroopan unionin kumppani, mutta me emme kuitenkaan halua olla tällaisen hallinnon käsikassaroita. Me vaadimme vapautta niille, jotka ovat lähteneet protestoimaan. Me emme myöskään halua, että hallinto saa vakoiluteknologiaa käsinsä. Ei voi olla, että Eurooppa vielä tienaa rahaa tällä kaikella, eli mitään plankkosekkiä ei voi antaa hallitukselle. Meidän on todella valvottava varojen käyttöä ja vahvistettava kansalaisyhteiskuntaa. Komissiolle toteaisin vielä, että nyt riittävät nämä diplomaattiset neuvottelut ja julkilausumat minä lähden tästä kohta puoliin Egyptiin. Matkalaukku on tuossa käytävällä jo pakattuna ja minä haluaisin mielelläni tämän tekstin hyväksyttynä mukaani, koska tiedän, että se tuo monille ihmisille toivoa, toisille sitten äh, hampaiden kiristystä aivan varmasti. Mutta välittäkäämme tänään vahva selkeä viesti Egyptille kaikki yhdessä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi äh, puolitoista minuuttia. Edustaja Urban Crespo, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran keskustelemme täällä Egyptistä ja tästä hyvin brutaalista vainosta, joka kohdistuu ihmisoikeustaistelijoihin. YKssa maailman johtajat kokoontuivat ja samalla tuhannet ihmiset olivat pidätettynä. Monet ovat kadonneet ja monia on kidutettu. Eurooppa sulkee silmänsä, katsoo toisaalle ja samalla Euroopan unionin jäsenvaltiot myyvät sotilasteknologiaa, jota käytetään kansan liikkeen tukahduttamiseksi. Nyt ei kyse ole siitä, että Euroopan unioni puolustaisi, suojelisi Egyptin ihmisoikeuksia. Ei. Me vain toteamme, että Euroopan unioni edelleen äh, puhdistaa äh, toimillaan ja antaa ikään kuin luvan tälle Egyptin äh, diktatuurille. Me vaadimme, että komissio keskeyttää maan äh, rahoitustuen ja että tukea annetaan yksinomaan kansalaisyhteiskunnalle. Samoin meidän täytyy keskeyttää kauppaneuvottelut e- Egyptin kanssa, äh, kunnes tilanne maassa muuttuu. Samoin halutaan äh, taloudellisia pakotteita ja selkeää asevientikielto. Me vaadimme, että nyt ryhdytään todellisiin toimiin eikä tehdä yhteistyötä diktatuurin kanssa, jotta meidän sanamme eivät olisi vain tyhjää kuminaa. Ei, meidän on huolehdittava siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Vitsius, yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, äh, kollegat, viimeisimmät tapahtumat Egyptissä ovat osoittaneet, kuinka vähän tilaa on sananvapaudelle ja rauhanomaiselle kokoontumiselle maassa. Me olemme nähneet, kuinka käytetään suhteetonta väkivaltaa protestoijia vastaan sekä laittomasti toimitaan ihmisoikeuspuolustajia vastaan ja rajoitetaan kansalaisjärjestöjen toimintaa. Se, mikä minua huolestuttaa eniten, on se, että Egyptin johto käyttää yhä useammin terrorismin vastaista toimintaa sisäpolitiikan välineenä pysäyttääkseen kritiikin ja hiljentääkseen poliittiset vastustajansa. Vuoropuhelu johdon ja yhteiskunnan välillä on vain, jos johtajat vastaavat kansalaisten odotukseen ja ryhtyvät uudistuksiin eri alueilla. Niitä tarvitaan Egyptissä. EUn osalta meidän on lisättävä huomiotamme ja annettava rahoituksellista tukea Egyptin ihmisoikeussuojelijoille ja kansalaisjärjestöille. Ja Areena ja Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Areena, olkaa hyvä. 20. syyskuuta eteenpäin hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat levinneet kaikkialle Egyptiin. Yli 4000 ihmistä on pidätetty pilivaltaisesti mukaan luettuna lakimiehiä, ihmisoikeusaktivisteja ja muita. Heitä on pistetty vankilaan, he ovat saaneet raskaat syytteet. Heitä on syytetty muun muassa terrorismista. Pidetyt ihmiset eivät saa lakimiestä, eikä myöskään mahdollisuutta nähdä perhettään. Monia on kidutettu ja heitä he eivät ole saaneet lääkinnällistä hoitoa. Tämä on sortotoimintaa, joka kohdistuu kansalaisiin Demokratian vastaisesti. Ilmaisuvapaus ja kokoontumisvapaus on nyt mennyttä. Ihmisoikeusaktivistit pitäisi välttämättä vapauttaa. Rami Shada, Abdel Fattah, paitsi nyt jotakin nimiä. Kaikki nämä muutkin ovat niiden, nämä näinkin meistä niiden tuhansien joukossa, jotka ovat tällä hetkellä vankilassa. Meidän täytyy verota Egyptin viranomaisiin ja vedota sen puolesta, että demokraattien siirtymä saataisiin aikaan maassa niin kauan kuin ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien kohdalla tilanne on parantunut, meidän pitäisi varmistaa, että kansainvälistä yhteiskuntaa vahvistetaan komission toimin. Unionin jäsenvaltion pitäisi estää aseiden vienti maahan, koska tällä hetkellä Euroopasta vietyä aseita käytetään siellä siviilien vastaisessa toiminnassa. Edustaja Tsehovski, olkaa hyvä. Pane předsedající, já jsem velice rád, že jsem... Kiitos puhemies. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että minulla on ollut tilaisuus olla mukana valmistelemassa tätä päätöslauselmaesitystä. Se vaatii, että Egypti avautuu kohti muuta maailmaa ja kritiikki, jota olemme kuulleet Egyptin johdolta ei ole suinkaan täysin väärä. Meidän täytyy luonnollisesti parantaa toimia. Me ei kuitenkaan voida sanoa, että kaikki rahamme olisivat menneet terroristien taskuihin. On rakennettu sairaaloita, parannettu terveydenhuoltoa. Samalla tarvitaan kuitenkin avointa vuoropuhelua Egyptin hallinnon kanssa ihmisoikeuksista. Egypti ei kunnioita kansainvälisiä vaatimuksia esimerkiksi reilujen oikeudenkäyntien suhteen ja äh, heikossa asemassa olevien oikeudellisen suojelun suhteen. Ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Tämä rikkominen on täysin järjestelmällistä. Olemme myös havainneet, että mielenosoituksista ihmiset katoavat kuin savuna ilmaan, eikä Egypti myöskään vastaa meidän kysymyksiimme, kun pyrimme selvittämään asioita. Meidän on myös huolehdittava Euroopan kansalaisista, joita on kadonnut Egyptissä. Me emme ole saaneet selityksiä emmekä vastauksia heidän olinpaikastaan. Kyllä meidän täytyy muuttaa Egyptipolitiikkaamme. Meidän täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa. Meidän täytyy myös olla hyvin tiukkoja ja kovia tietyissä asioissa, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ilmaisunvapautta on nyt vaadittava tiukasti. Kiitoksia. Tässä olet poliittisten ryhmien puheenvuorot, tai nyt tulevat poliittisten ryhmien puheenvuorot. Edustaja Keli ensimmäisenä kansan puolesta, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puhemies. Olemme äh, nähneet tämän aiemminkin. Olen varma, että jäsenet omasta maastani muistavat tapauksen mietinnöstä, joka meillä oli täällä parlamentista aikaisemmin. Ja tukea annettiin edellisillä kerroilla. Tässä on kyse nuoresta pojasta, joka on vankilassa Egyptissä. Hänelle ei annettu oikeudenkäyntiä, ei reilua mahdollisuutta. Ivran Palava ja sitten meidän tukemme, meidän raporttimme jälkeen hänet vapautettiin ja nyt hän on palannut Irlantiin. Eikään aiheuta minkäänlaisia ongelmia egyptiläisille enää. Ja nyt on jälleen tällainen tapaus. 4300 ihmistä on viime viikkoina pantu vankilaan ilman oikeudenkäyntiä. Jotkut ihmiset ovat kadonneet jälkiä jättämättä. ja yli sata nuorta on näissä näiden vankien joukossa, joten nyt meidän täytyy painostaa samalla tavoin Egyptiä, Egyptin viranomaisia, että heidän on kuunneltava meitä ja vapautettava nämä ihmiset. Ymmärrän tietenkin, että Egypti on terrorismiuhan alaisena ja meidän on autettava heitä selviämään näistä vaikeista ajoista, mutta siitä huolimatta heidän on varmistettava, että ihmisoikeuksia ylläpidetään. Ja kristittynä erityisesti, ja koska olen EPP-ryhmästä, meidän on todella varmistettava, että tuemme Egyptin kristittyjä ja tällä tuella tai lisätukea heille voitaisiin antaa tulevaisuudessa. Kiitoksia. SND-ryhmän nimissä edustaja Santos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Meillä on nyt ollut tilaisuus. Tää, olemme nähneet hyvin paljon mielenosoituksia syksyn mittaan Egyptissä sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja korruption vuoksi ihmiset ovat lähteneet kaduille. Ihmisiä on pidetetty täysin mielivaltaiseksi mielivaltaisesti. Yhteensä 4000 ihmistä on joutunut vankilaan rauhanomaisten mielenosoitusten vuoksi. Tämä on hallituksen totalitaarista toimintaa. Ihmisiä sorretaan, ihmisiä pelotellaan, siviilejä pidätetään ja heidät tuomitaan sitten sotilastuomioistuimissa – ihmisiä myöskin kadonnut jäljettömiin. Ja kuoleman rangaistuksia on langetettu jopa alaikäisille lapsille. Oikeusvaltion periaatetta ja demokratiaa on loukattu. Kaikki tämä täytyy tuomita. Euroopan unioni ei voi vain seurata vierestä. Meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset keinot hyväksemme. Kaikki se vaikutusvalta, joka meillä on sen varmistamiseksi, että Egyptissä kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Jäsenvaltioiden täytyy pistää täytäntöön toimia, joista ilmoitettiin jo vuonna 2013. Eli maahan ei saa toimittaa aseita tai teknologiaa, jota voidaan käyttää sortotoimin, joka kohdistuu tavallisiin ihmisiin, tai välineitä voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen langittamiseen. Edustaja von Viisi, olkaa hyvä. I would like... Kiitos puhemies. Haluaisin äh, nostaa esiin yhden tapauksen. Ibrahim Aseldin egyptiläinen äh, ihmisoikeustaistelija ja tutkija, joka on tutkinut ECRFssä egyptiläisten asuinoloja. Hänet vietiin kodistaan Kairossa ja hänet äh, on viety tuntemattomaan paikkaan Perheellä ei ole ollut äh, mitään yhteyttä hänen. Äh, paikallispoliisi äh, kertoo, että hän ei ole heidän alussaan. Mitään vastauksia ei ole saatu Ibrahimin. Sitten pidättäminen todennäköisesti liittyy hänen esittämänsä kritiikkiin valtiollisista asuinoloista vuodesta 2016 alkaen on pidätetty lukuisia ihmisoikeustaistelijoita Egyptissä. Ja minä pyydän, että yhtenä kirjallisista tapauksista Egyptissä ryhtyisimme kaikkiin mahdollisiin toimiin Ibrahim al-Sadinin palauttamiseksi kotiinsa hänen ja niin kovin kovin monien muiden ihmisoikeustaistelijoiden. Kiitos. Edustaja Sattuuri seuraavaksi vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää ihmisoikeusaktivisteja heidän rohkeudestaan. 70 000 60 000 ihmistä on vankilassa mielipiteensä vuoksi Egyptissä. Tämä on luku, joka osoittaa koko kiireellisestä tilanteesta on kyse. Vetoaisin komissioon, jotta se myöskin kiireisesti ryhtyisi toimiin tämän luvun vuoksi. Siellä on kymmeniä ja kymmeniä tuhansia euroja talousarviossa, komission ensimmäisessä talousarviossa Egyptiä varten ensi vuonna. Nyt pitäisi Tämä on antamassa, on suoraan Egyptin hallitukselle ilman mitään ehtoja. Ranskan hallitus on myöskin suoraan toiminut asiassa. Ranska myy aseita, sotilasmateriaalia Egyptille, Egyptille vastoin neuvoston kieltoa. Mogherini, Rova Mogherini, teidän hiljaisuutenne on korvia huumaavaa. Tämä on käsittämätöntä ja tuomittava toimintaan kansainvälisesti katsottuna. Te voitte lopettaa Egyptin rahoituksen ja tukea kansallisyhteiskuntaa ja ennen muuta teidän täytyy varmistaa, että asevientikieltoa kunnioitetaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Litsi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun puhutaan eh, ihmisoikeuksien rikomuksista Egyptissä, on tärkeää muistuttaa tällä parlamentissa, että noin neljä vuotta sen jälkeen, kun Julio Regeni eh, katosi, eh, nuori friulilainen tutkija, minun maanmieheni, tutkijat eivät ole vielä selvittäneet totuutta hänen kuolemastaan. Lisäksi ei ole tullut myöskään tuloksia kansainvälisistä ja kansallisista toimista, mukaan lukien tämän parlamentin toimista toimet 10.3.2018 ja joulukuun 2000 2016 eh, ja 2018 päätöslauselmilla. Eh, Euroopan parlamentin velvollisuus on myös eh, huolehtia kansalaisten oikeuksista Schengen-alueen ulkopuolella. Tehtiinkö Giulio Regenin puolesta kaikki? Muistetaanpa, että Euroopan unioni on Egyptin tärkein talouskumppani ja tärkein investointikohde, niinpä että kahdenvälinen tuki Euroopalta Egyptille äh, on noin 500 miljoonaa euroa vuodelle 2017-2020. Egypti on tärkeä valtio Välimeren vakauttamiselle ottaen huomioon sen ähm, maantieteellinen äh, sijainti. Äh, sillä on pitkä aavikkoraja, joka vaikeuttaa ihmisten ja tavaroiden liikkumisen valvontaa. Meidän on varmistettava ihmisten vapaudet ja oikeudet, koska äh, tämä kulkee, tämä on valtion velvollisuus. Tämä sorto ja äh, Kansainvälinen kritiikki voi vaikeuttaa Egyptin vakautta ja koko Pohjois-Afrikan vakautta, ja tällä voisi olla kauhistuttavia seurauksia Euroopalle. Eh, myöskin kun nyt on aloitettu vuoropuhelu Rooman eh, ja eh, Kairon syyteenlaitosten välillä, mm, on varmistettava ihmisoikeuksien kunnioittaminen Egyptissä niin, että tällä tavoin myös selvitetään nuoren friulilaisen hirvittävä kuolema. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Edustaja Procaccini seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On oikein, että tämä parlamentti puolustaa ihmisoikeuksia Egyptissä ja on kunnioitettava erilaisia uskontoja, erityisesti kristinuskoa. Ja Egyptin pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin selvittää Giulio Reginin hirvittävää murha. Kuitenkaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, että olen täällä ilmaisemassa pahastumista niin siitä lähestymistavasta, jolla tämä parlamentti ilmaisee poliittiset kantansa. Tämä on se menetelmä, joka demonisoi sen ja tuon äh, vihollisen ja tällä tavoin löytää yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Siksi haluaisin tukea äh, kollega ECR Fotigan päätöslauselman tasapainoisempaa lähestymistapaa. Jos tuomitaan äh, Al-Sisin äh, hallitus, niin se ei voi tarkoittaa sitä, että ei eh, keskusteltaisi tämän hallituksen kanssa enää eh, taloudellisella tasolla eikä myöskään terrorismin torjunnan tasolla. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Castaldo, olkaa hyvä. Kiitos. Kuinka paljon aktivisteja, toimittajia, vähemmistön edustajia, kansalaisia, eh, kansalaisjärjestöjä, naisia, kuinka paljon alaikäisiä, joita vainotaan? on vaikea löytää ryhmää, joka ei ole tässä mukana. Ja vieläkin on kuoleman tuomio käytössä siellä. ja odottaa tämä kuoleman tuomio. Egypti on tärkeä kumppani meille vaikeassa tilanteessa, mutta sen takia emme voi olla hiljaa tai kääntää katsettamme pois. Egypti on ehkä ääriliikkeiden uhri, mutta se ei samanaikaisesti voi jatkuvasti sortua auttaa kansalaisiaan, syrjiä heitä. Yksi esimerkki on hiljaisuus Giulio Regenin tapauksen ympärillä. Tämä tapaus on huolestuttava ja vakava varjo tämän maan yllä meidän täytyy jäädyttää määrärahat, jos äh, mitään ei tapahdu. Äh, tämä tarkoittaa olla johdonmukainen, tämä tarkoittaa puolustaa Giulio Regenia. Edustaja Benifei. Kiitoksia. Olemme täällä jälleen eh, puhumassa eh, vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Egyptissä, jotka eivät vähene. Siellä on mielivaltaisia pidätyksiä, eh, kidutusta ja sortoa. Sanoimme eh, tämän päätöslauselmassamme arabikevään jälkeisestä tilanteesta, joka hyväksyttiin viime keväältä. Me emme voi hyväksyä sitä, että nämä maat eivät kunnioita perusarvoja tai eivät tee yhteistyötä meidän kanssamme rikostutkimuksissa, jotka koskevat Euroopan unionin kansalaista. Tarkoitan tässä Giulio Regenin tapa tapausta ei vieläkään ole ratkaistu. Äh, kun te äh, sanoi tämän äh, Al-Sisille elokuussa, Italia tulee etsimään totuutta jatkossakin. Meidän nyt sitten katsottava, kuinka valmiita siellä viranomaiset ovat tekemään yhteistyötä vai onko tämä vain puhetta vira, Egyptin viranomaiset eivät ole Italialle antaneet tarpeellisia asiakirjoja ja tietoja, jotta saataisiin aikaan nopea tutkimus kansainvälisten normien mukaan. Me vaadimme, että nämä viisi epäiltyä mahdollisimman pian luovutettaisiin Italian Italiaan, kuten Rooman syyttäjälaitos on vaatinut. Kiitoksia. Sitten tulemme seuraavaan kohtaan äh, puhujaan äh, Echenjan Kristoff. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. 2011 oli käännekohta, kun ajatellaan Egyptin historiaa. Miljoonat lähtivät osoittamaan mieltään ja toivoivat enemmän vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja myöskin parempaa taloutta. Kahdeksan vuotta myöhemmin todellisuus on ihan toisen näköinen mielipiteenvapaus, lehdistön vapaus, ihmisoikeustilanne on heikentynyt ja maassa on paljon sortoa. Ja, ja tänne hetkinen presidentti on vielä tiukempi kuin edeltäjä Mubarak. Maassa on systemaattisesti harjoitettu kidutusta, johon viranomaiset syyllistyneet, ja tätä ei voida hyväksyä. Viimeisimmissä mielenosoituksissa hallinto on mielivaltaisesti pidättänyt 4300 ihmistä ja 3000 on edelleen tutkintavankeudessa. On puhuttu kidutuksista ja ihmisoikeusaktivistit joutuvat jatkuvasti poliisin haavin ja monet vain katoavat. Perusoikeuksia on poljettu jalkoihin ja me emme voi katsoa tätä sivusta ja nyt on aika lopettaa avunanto Egyptille. Meidän täytyy ainoastaan auttaa kansalaisia ja tähän meidän täytyy nyt panostaa. Kiitos. Kiitos ja seuraava puhuja on edustaja Adam Bilan. Panie przewodniczący, Egipt jest kluczowym krajem dla zapewnienia stabilizacji. Kiitos puhemies. Partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej. Tämä on erittäin Tärkeää huomioida, että Egypti on myös tärkeä taloudellinen kumppani Euroopalle ja sillä on myös suuri merkitys maahanmuuttajakysymyksissä, koska se on ottanut paljon maahanmuuttajia Syyriasta tai pakolaisia Syyriasta vastaan. Ja se on myös kumppanimme, kun taistellaan terrorismia vastaan. Egyptin viranomaiset ovat taistelleet islamistisia terroristeja vastaan. Viime aikoina tuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille osoittamaan mieltään ja olen iloinen siitä, että EU tukee näitä ihmisiä. Mutta todellisuus ei koskaan ole musta tai valkoinen. Näiden mielenosoittajien joukossa on myös paljon henkilöitä, jotka kuuluvat muslimiveljeskuntaan tai ISISiin. Olen iloinen siitä, että äh, Egyptin presidentti yrittää myös suojella Egyptin kristittyjä, mutta nämä ponnistelut eivät äh, ole aina onnistuneet. 181 äh, kristittyä on kuollut. Seuraavaksi Havi. Ladies and gentlemen. Uh, Hyvät herrat, kun presidentti sisistä tuli Egyptin presidentti vuonna neljätoista hänellä oli perussopimus Egyptin kansalaisten kanssa ja tarkoitus oli, että hän olisi valmistanut vaurautta, vakautta vastineena täydelliselle kontrollille. Se oli hyvin samankaltainen sopimus kuin se, jonka EU on ottanut itselleen suhteessa Euroopan unioniin ja yhteen kuningaskunnan väestöön. Siis tämä meidän vakautta, turvallisuutta, Euroopan ajatellen tämä on ihan hyvä asia EU-ssa. Itse asiassa kävi samalla tavoin kuin Egyptissä jossain vaiheessa. Tämä ei toiminutkaan. Ja se, että talous ei toiminut, silloin Sisi otti tiukemman otteen vallasta tiukamman otteen ihmisistä ja Euroopan unionin vastaus on aivan samanlainen. Se toivoo, että se voisi ottaa tiukemman otteen aina kun jotakin menee vikaan. Tämä on varoitus. Älkää enää kiristäkö otettanne. Saattaa olla, että olemme kaukana Egyptistä tällä hetkellä, mutta olemme saavuttamassa Egyptien tilanteen. Hellittäkää otetta. Danke, Herr Kollege. Kiitos kollega. Seuraavaksi puheenvuoro Nina Jill. Once again. Kiitoksia. Puhun jälleen kerran Egyptin ihmisoikeuksia. Oikeuksista. Sisi lupasi talouden kehitystä kansalaisille, mutta hän ei yhtä toteuttanut, mutta hän on ahdistellut mediaa, kansalaisyhteiskuntaa ja poliittisia vastustajia. Trump ehkä kääntää tai ummistaa silmänsä näiltä ihmisoikeusrikkomuksilta Egyptissä, mutta me emme. Amnestin mukaan 4300 ihmistä, mukaan lukien alaikäisiä naisia on pidätetty sen jälkeen, kun protestit käynnistyivät syyskuussa. Tämä on törkeä ja vaadin, että välittömästi vapautaan kaikki vangit, erityisesti Rami Shabab ja Mohamed Masri. Mutta kysymykseni komissiolle on. Millaisia vastauksia teillä on? Monet kollegat ovat puhuneet Julio Reginin tapauksesta, Cambridgein opiskelija Italiasta, joka katosi Kairossa, kun hän tutki tohtorin väitöskirjansa varten. Ja muutama päivä myöhemmin hänen ruumiinsa löydettiin, häntä oli kidutettu. Meillä ei ole mitään vastauksia tullut näiden vuosien aikana Egyptin hallitukselta tai presidentiltä. Eli mitä aiotte tehdä miljardeille, joita EU lähettää Egyptiin naapurusvälineen kautta? Ja mitä komissio voisi leikata, jotta voitaisiin saada Egyptistä vastauksia? Kiitos, hyvä kollega. Edustaja Czarnecki panie przewodniczący! panie komisarzu! kiitos eh, puhemies komission jäsen. egypti on hyvin eh, tärkeä meille ja vakaus tässä maassa on meidän kaikkien intresseissä. Se, että tätä, tämä maa muuttuu epävapaaksi, merkitsisi todennäköisesti sitä, että sadat tuhannet ihmiset lähtevät Eurooppaan, jopa miljoonat. Joten meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta voimme auttaa Egyptiä ja näitä nuoria ihmisiä, jotka ovat lähteneet osoittamaan mieltään. Meidän tulee tukea heitä. Meidän täytyy myös muistaa se, että islami, äärijärjestöt tässä vetelevät naruista ja ovat organisoineet näitä protesteja. heidän mielestään nämä nuoret ovat tavallaan se ase, jota he voivat käyttää Egyptin viranomaisia vastaan. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, olisi puhua myös kristittyjen oikeuksista Egyptissä. Minulla on puolitoista minuuttia. Joten mm, meidän ei tule unohtaa, että Egyptin hallitus tekee paljon oikean suuntaan. Mutta kuitenkin hyvin monet uskon siskot ja veljet joutuvat siellä hyökkäyksen kohteeksi. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että Egyptin koptikristittyjä suojellaan. Meidän tulee myös osoittaa solidaarisuutemme Egyptin viranomaisille, jotka ovat vakauden tae tässä maassa. Kiitos. Nyt äh, seuraa keskustelu puhujalistaa viisi puheenvuoropyyntöä. Aloitan Jirsi Pospisilista. Kiitos, puhemies. Haluaisin tukea tätä päätösmäisitystä. Olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa, jotka ovat arvostelleet olosuhteita ja ihmisoikeustilannetta Egyptissä. Sitä, mitä kenraali Sisin hallitus osoittaa meille, on nyt se, että Äh, romahtamassa. Ja ymmärrän kyllä, että Egypti on hyvin tärkeä kumppani, mutta me voi sulkea silmiämme, kun näemme, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Elämäni aikana olen käsitellyt oikeusministerinä aiemmin ihmisoikeuskysymyksiä ja kuolemantuomioita. Ja kuolemantuomio on ollut jotakin sellaista, mitä väärinkäytettiin hänen valtansa aikana. 3000 ihmistä 3000 teloitusta ilman, tuo, ilman oikeudenkäyntiä. Nämä ihmiset tuomittiin, mukana ollut nuoria ihmisiä, vain naisia. Tämä osoittaa sen, että ihmisoikeustilanne on vain huonontunut. Ja tämä on ainoa asia, kun voimme sanoa Egyptistä, ja kuitenkin jotakin sellaista, mikä näyttää, että jotakin pitäisi tapahtua. Edustaja Theodor. Mr. Teodoro. Edustaja Teodoro. Uh, niin, siis on nimi. Kiitoksia, puhemies. Paha voi voittaa, jos hyvät eivät tee mitään. Ja demokratian ja diktatuurin välinen raja Egyptissä on hyvin häilyvä. Ja vuosikausia on tiedetty, että ongelmia on, mutta emme ole tehneet mitään. Nyt voidaan sitten pahoitella sitä, mitä on tapahtunut ihmisoikeuksilla. Voimme laatia päätöslauselmia, mutta jos ei tehdä mitään konkreettista, niin asiat eivät tule muuttumaan. Ja siksi seuraavan komission on vaadittava, että vapautetaan poliittiset vangit ja että että luovutaan kuolemanrangaistuksesta, koska sellaisella ei enää ole tilaa 2000-luvulla. Daily Clark. Edustaja Clark. Thank you, President. I think there... Kiitos puhemies. Tässä on tullut sitä ironiaa siinä, miten samankaltainen tämä päätösosma on. Nimittäin osa siitä on suoraan lainattu sellaista päätösosmasta, joka hyväksyttiin noin vuosi sitten. Ja kuitenkin tilanne paikan päällä Egyptissä on vain huonontunut. Tässä on paljon tällaista puhetta, joka on päinvastaista aiemman kanssa. Ja mitä tulee itse ilmaisuihin, joita sanotaan, niin eu on kuitenkin tukenut Egyptin kansan pyrkimyksiä saada aikaan vakaan, kukoistavan ja osallistavan demokratiayhteiskunnan, mitä kun sanoin, että samaan aikaan EU onnitteli Sisiä silloin, kun hän tuli valtaan, mitä se muistaa siitä, että ensimmäinen demokraattisesti valittu siviilipresidentti hänet, hänet kaadettiin ja häntä pidettiin eristysvankeudessa, joten päätösohjelmat kerran vuodessa eivät oikein riitä. Meidän pitää katsoa sitä, miten toimimme, ja sellainen, että teemme työtä sellaisten maiden kuin Egypti ja Saudi-Arabian kanssa, ja puhumme siitä, että tarvitaan voimakkaampaa kumppanuutta muuttoliikennekysymyksessä rajavalvonnassa, tekee meistä osarikollisia. Tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden tulisi huolehtia siitä, että eivät anna aseita näille, tukea näille hallituksille. Ja Mick Wallace. Mick Wallace. Eh, presidentti eh, Trump kutsui sisiä hiljattain lempidiktaattorikseen. EU on eh, yksi suurimpia investoijia ja Ranska on yksi suurimpia aseiden viejiä Egyptiin. USA, Iso-Britannia ja Ranska ovat sulkeneet silmänsä ihmisoikeuskysymyksiltä aina kun se heille sopii. Älkäämme unohtako, että ennen kuin Sisistä tuli presidentti, hän käynnisti 2013 suurimman nykyajan joukkosurman. Onko ranskalaisia mitään ongelmia myydä aseita Saudi-Arabialle, joka on järjestänyt kansanmurhan Jemenissä? Ei. Tekeekö EU, EU jotain? Ei. Tämä Euroopan unioni on asettanut sanktioita Venezuelaa, Syyria, ja Irania vastaan, mutta te teette kuitenkin bisnestä mu- murhaajien kanssa. Mikä teitä vaivaa? Kollegin Julie. Julie Ward. Uh, thank you, President. In September... Kiitos. Syyskuussa tuhannet lähtevät osoittamaan mieltään Egyptissä Kairosta, Aleksandriaan ja Suesiin halusivat osoittaa mieltään presidenttiä vastaan, jota oli syytetty korruptiosta. Sen jälkeen LCC on syyllistynyt ennennäkemättömään sortoon, joka on johtanut siihen, että yli 3000 ihmistä on pidätetty. Yli 100 näistä on lapsia, jotkut vasta 11-vuotiaita, ja monet pidätettiin matkalla koulusta kotiin. Ja heitä syntetään terroristien avustamisesta, väärän tiedon levittämisestä, sosiaalisen median väärinkäytöstä ja osallistumisesta laittomiin protesteihin. Me muistutamme jälleen Egyptin hallitusta siitä, että kansainvälisen oikeuden mukaan ihmisillä on oikeus osoittaa rauhanomaisesti mieltään ja oikeus ilmaista kantojaan myöskin sosiaalisessa mediassa. Danke, Frau Kollegin. Kiitos. Keskustelu tästä esityslistan kohdasta on päättynyt. Seuraavaksi komission jäsen Mimica. Euroopan unionilla on selkeät intressi siinä, että EU-sta Egyptissä pitkällä tulee vakaa ja siksi olemme vakuuttuneet siitä, että tämä voidaan saavuttaa vain, jos ihmisoikeuksia täysin kunnioitetaan ja niitä ylläpidetään maan kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, sen omien laillisten määräysten mukainen myöskin, ajatellen kumppanuussopimuksissa ja olevia määräyksiä, joista on sovittu yhdessä Euroopan unionin kanssa. Euroopan unioni että toistuvasti muistuttaa, että Egyptin on tarvetta parantaa kansalais- ja poliittisten oikeuksien tilannetta mukaan ilmaisuvapaus sekä internetissä että internetin ulkopuolella. unioni korostaa sitä, miten tärkeää on kunnioittaa perusvapauksia, kuten kokoontumisvapautta, järjestäytymisvapautta ja oikeuksia, joita on ihmisoikeuksien puolustajilla. Euroopan unioni pitää hyvänä sitä, että on hyväksytty uusi kansallisessa joka korvaa vuoden 2017 paljolti arvostetun lain, on ratkaisevan tärkeää, että tämä pannaan myös toimeen sellaisella tavalla, joka mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan toimia vapaasti, niin että kaikki rajoittavat toimenpiteitä koskevat ihmisoikeuksien puolustajia, että ne poistetaan. Suuret, suuri määrä pidätyksiä tapahtui syyskuussa, syyskuun 20 päivän protestien jälkeen. Sen jälkeen tätä on laajennettu koskettamaan sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät osallistuneet näihin mielenosoituksiin. On erityisen huolestuttavaa se, että mielenosoitukset kohdistuvat poliitikkoihin, ihmisoikeuksien puolustajiin, asianajiin ja toimittajiin. Suurin osa heistä on pidätetty terrorismiin liittyvien syytteiden perusteella. Mielenkiintoisimmäkin tässä ovat Esra Abdel, Abdel Fattah, Mohenur al-Masri, Al-Abdel Fattah ja Mohamed al bahrd Nämä tapahtumat ovat sellaisia, että ne ovat ristiriidassa tähän asti muuten myönteisten saavutusten osalta, mitä tulee taloudellisiin ja poliittisiin oikeuksiin. Euroopan unioni on syvästi huolissaan siitä, että tapahtuu huonoa kohtelua, kidutusta, katoamista ja huonoja pidätysolosuhteita. Pidätettyjä henkilöitä täytyy kohdella kansainvälisten standardien mukaisesti. Tämä merkitsi sitä, että on tarvetta, että kaiken painonnan, painonnan vainoamisen ja mun ihmisoikeuden puolustajien kohdistuvan toiminnan osalta, myöskin siviilien toiminnan osalta, että tätä tarkastellaan uudestaan, mikä tämä tilanne on. Ja EU korostaa sitä, että täytyy antaa tilaa erilaisille mielipiteille ja sille, että myöskin edistetään perusteltuja valituksia. Tämä hyödyttää yhteiskuntaa eikä siviili kansalaisyhteiskunnan tulisi kohdistua sellaisia ohjelmuksia, kun että rajoitetaan siltä varoja ja etsitään matkustamista. käymme jatkuvasti kahdenvälistä vuoropuhelua Egyptin kanssa meidän kumppanuussopimuksemme puitteissa. Kiitos. Danke, Herr Kommissar. Äh, ich darf Sie... Kiitos, Herr Kommissar informoisin, että keskustelun aikana on äh, esitetty kuusi päätöslausumaesitystä ja keskustelu on nyt päättynyt. Äänestys on tänään keskipäivällä. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Keskustelu ehdotuksesta Indonesian uudeksi rikoslaiksi. Minua on pyydetty informoimaan että voitte pyytää sinisen kortin puheenvuoroa tai Catch the Eye-puheenvuoroa myös koneellisesti ja voitte nyt ilmoittautua eikä vasta keskustelun päätteeksi. Mutta jotta voitte tehdä näin, niin teillä pitää olla äänestyskortti mukanaan ja sen pitää olla äänestyslaitteessa. Siirrymme nyt keskusteluun ja ensin äh, päätöslauselman laatijat saavat puheenvuoron. Ensin edustaja Anna Fotiga. Thank you, Chair. Kiitoksia. Indonesia on tärkeä kumppani EUlle ja myöskin minun maalleni Puolalle. Se on tärkeä kumppani. ECRn päätösluonnoksessa on huolenaiheita, jotka pitää ottaa esiin ihmisoikeusvuoropuhelussa Indonesian kanssa. Vilpittömästi pyytäisin kollegoitani hyväksymään tarkistukseni, joka liittyy irtolaiseen jota on syytetty valtionpetoksesta ja joka tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan ainoastaan koska hän nauroi papualaiselle kulttuurille. Ja esitän tämän pyynnön kaikkien puolalaisten nimissä. Kiitos. Herr Berg, Sie sind der Nächste. Seuraavaksi äh, Berg.

Äh, Villanueva Ruiz, olkaa hyvä. En los últimos años... Viime vuosina olemme nähneet huolestuttavan trendin ja rikoslakia on tiukennettu kahdessakin mielessä. Ensinnäkin poliittisten vastustajien sorto ja näitähän on sitten tapahtunut eri tavalla eri paikoissa, mutta tänäänkin puhutaan nyt sitten Indonesian tilanteesta. Ja Indonesian uudistuksessa on selvät tavoitteet. Siinä puhutaan ajatuksista, marksismista, leninismä, ei-uskonnollisista ryhmistä ja, ja sitten Jumalan pilkkalakia on laajennettu ja sitten on kriminalisoitu myöskin naiset, jotka tekevät abortin ja sitten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajat ja myöskin aviorikosrangaistuksia on pahennettu. Maa ei vielä ole tehnyt, selvy, tehnyt selväksi historiansa Vuonna 1975 hän kaksi miljoonaa ihmistä sai surmansa. Poliittinen sorto on kestänyt jo kauan, mitä EU on tehnyt. Me tiedämme, että meidän täytyy olla tiukkoja, kun puolustamme näitä arvoja ja ihmisoikeuksia Euroopassa ja koko maailmassa. Hyvin paljon puhutaan feminismistä, monimuotoisuudesta ja vapaudesta, mutta sitten se nopeasti unohdetaan, kun kyse on vapaakaupasta. But Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Che. Thank you. Kiitos. Indonesia on pitkään ollut EUn arvostettu kumppani. Meillä on voimakkaat taloudelliset ja poliittiset suhteet Indonesian kanssa. Viime vaaleissa käynnistyi uusi poliittinen sykli, jossa on parlamentti ja presidentti ovat halukkaita saamaan aikaan uudistuksia. Mutta tämä uusi ehdotettu rikoslaki on ollut hyvin kiistelty osa tätä prosessia. Tuhansia indonesialaisia on mennyt kadulle osoittamaan mieltään niin, että päätökset ovat joutuneet lykkäämään äänestystä uudesta laista. Olemme kiitollisia tästä, sillä tämä mahdollistaa sen, että kuullaan edelleen laajemmin eri tahoja. Ja Euroopan parlamentin on nyt tärkeää myöskin osallistua tähän keskusteluun ja toimia perustavanlaatuisen ihmisoikeusdemokraattisten periaatteiden puolesta. Tässä päätösasemassa kiinnitetään kaikkien kiistelympiin osiin. On 20 artiklaa, jotka ovat erittäin hälyttäviä, koska syrjitään naisia, HLBTI-yhteisöä ja uskonnollisia vähemmistöjä. Muut määräykset tekisivät rikolliseksi ehkäisyn avioliiton ulkopuolen ja jopa presidentin arvostelun. Jos tämä laki hyväksytään, se olisi siis selkeä askel taaksepäin ihmisoikeuksien osalta, sananvapauden osalta ja tiedustelujen vapauden osalta. Toivomme, että päätökset hyväksyvät istuisen roolinsa ja luovat sellaisen rikoslain, joka varmistaa oikeusvaltion sen sijaan, että annetaan lisävauhtia vaarallisille poliittisille keskusteluille. Hyvä kollega, teillä oli vain minuutti ja puhuitte jo minuutti 20. Seuraava puhuja on edustaja Wind. I have a problem. Oh. No, no niin, mikrofoni toimii. Kiitos. Jatkan tanskaksi. Indonesian uusi rikoslaki on ristiriidassa kaikkien meidän demokraattisten arvojemme kanssa ja ihmisoikeuksia vastaan. Me emme koskaan voi hyväksyä sitä, että naisten ja vähemmistöjen syrjintä kirjataan lainsäädäntöön. Siksi on erityisen tärkeää, että Indonesia eh, kuuntelee Euroopan parlamentin päätöslauselman konkreettisia ehdotuksia. Me olemme olleet rakentavia ja vastaan tulevia. Päätöslauselmaan on nyt tehty tarkistuksia, jossa halutaan mainita kaksi EUn kansalaista Indonesian vankiloissa. Tilanne on luonnollisesti kauhea, mutta tällaiset eri, erilliset nimet eivät kuulu päätöslauselmaan. Tässä päätöslauselmassa me tuomitsemme Indonesian kuoleman tuomion käyttämisen. Ja jos me lähdemme mainitsemaan tässä yksittäisiä henkilöitä, niin äh, silloin se vesittää tämän äh, päätöslauselman. Kaikkein pahimmassa tapauksessa Indonesian hallitus näkisi tämän äh, päätöslauselman vain tällaisena tekosyynä vapauttaa EUn kansalaisia sen sijaan, että olemme huolissamme miljoonista Indonesian kansalaisista, jotka elävät tämän uuden rikoslain alla. Minä ehdotan, että äänestämme tämän päätöslauselman puolesta, mutta että äänestämme tarkistuksia 1, 4 ja 5 vastaan. Uh, Kiitokset, uh, Tsehovski Tomas. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Yleisesti ottaen voitaisiin sanoa, Kaakkois-Aasiassa Indonesia on vakaa kumppanimme siellä on demokraattisia periaatteita ja niistä pidetään kiinni. Ja siksi oli aika yllät, suuri yllätys nähdä, että rikoslain uudistus sisältää joukon kohtia, joista jos ei otettu huomioon viimeaikaisia kehityksiä. Indonesian erittäin vanha valtio ja ihmisoikeuksien rikkoja rikkominen on nyt yllättävää, koska niitä oli kunnioitettu niin pitkään. Nyt viime kuukausina, kun hallitus ja presidentti ovat vaihtuneet, niin keskustelu rikoslain muutoksesta keskeytettiin ja nyt sitten on otettu yhteyttä EU-hun ja katsottu, miten tilanne kehittyy. Olen nyt aika optimistinen ja uskon, että rikos lainsäädäntö ei mene läpi tässä muodossa. Ja uskon, että Indonesia osoittaa jälleen, että ne ovat sitä, mitä me kuvittelemme, eli vakaa demokraattinen kumppani, joka noudattaa demokraattisia periaatteita ja heillä ei pitäisi olla esimerkiksi kuolemanrangaistusta tai asioita, jotka liittyvät seksuaali- tai uskonnollisiin vähemmistöihin. En usko, että nämä lakiehdotukset menevät läpi. Ja olemme keskustelleet näistä monta kertaa indonesialaisten poliitikkojen kanssa ja siellä on tiettyä avoimuutta ja me voimme keskustella heidän kanssaan ja varmistaa, että tämänhetkinen tilanne ei tule toistumaan. Ja tässä meni tismalleen kaksi minuuttia. Kiitokset. Nyt sitten siirrymme muihin poliittisten ryhmien puhujiin. Shankeli, olkaa hyvä. Eh, eh, Indonesia on neljänneksi väkirikkain maa maailmassa 260 miljoonaa ihmistä enimmäkseen muslimimaa, jossa on paljon monimuotoisuutta, ajatellen etnisiä vähemmistöjä, uskontoja, kieliä ja kulttuureja. Saman se on maa, joka on edennyt hyvin ja meillä varmastikin voisi olla hyvinkin läheisempi kumppanuus tulevaisuudessa. Ja ASEAN valtuuskunnan jäsenenä ja kansainvälisen kaupan valikunnan jäsenenä minä toivoisin, että seuraavan viiden vuoden aikana voisimme päästä kohti vapaakauppasopimusta Indonesian kanssa. Nyt on hyvä aika keskustella tästä asiasta, koska voimme kysyä, mitä merkitystä on näillä päätöksillä, koska tämä on kuitenkin hyvin ajankohtainen, koska tämä rikoslaki, joka meistä on ongelmallinen, on nyt sellainen, että sitä ollaan Indonesiassa ratifioimassa. On osoitettu, että protestien vuoksi, jotka ovat toimimassa demokratiassa olleet mahdollisia, Indonesia on toimiva demokratia, mikä on tunnustettava. Ja tämä johti siihen, että presidentti päätti lykätä tämän lain ratifiointia. Meille on nyt hyvin tärkeää ottaa esille asioita, joihin emme ole tyytyväisiä ja jotka me eivät vastaa kansainvälisiä normeja. Naisten oikeuksien yhteydessä, uskonnollisten vähemmistön yhteydessä, HLBTI-oikeuksien yhteydessä, poliittisten äh, toimintojen osalta äh, lisääntymisterveyden ja kuolemantuomion yhteydessä. Meistä voisi olla hyvä etenkin uuden komission osalta, että jos me voisimme lähettää valtuuskunnan Indonesiaan, keskustelemaan näistä kysymyksistä. Minä itse esittelijänä näistä asioista minä olen kun me käydään keskustelua, valtuuskunta kävi täällä Euroopassa ja on olemassa siis vuoropuheluja. Olisi tärkeää, että pääsemme lähemmäksi parempia yhteitä, yhteyksiä. Thank. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Chiodaru președinte, văd că învățați numele meu, dar sunt... Kiitos eh, puhemies. Eh, on kolme asiaa, jotka aiheuttavat eh, huolta Indonesian tilanteessa. Ensinnäkin Jumalan pilkkalaki. On ihan uskomatonta, että tällä vuosituhannella joku voidaan tuomita Jumalan pilkasta sen lisäksi huolta aiheuttaa naisten kohtelu sekä itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Ja samoin lisääntymisterveys. Tässä on todellakin pitkä luettelo asioita, josta joutuu tai voi saada kuoleman tuomion. Täällä on pitkä luettelo kaiken näköisiä asioita, jotka on mainittu, ja sen vuoksi tätä lakia ei voida hyväksyä. Toivon, että Euroopan komissio kykenee ratkaisemaan tämän ongelman, ja myös parlamentti. Meidän täytyy tukea komissiota tässä. Thank you. I'm speaking on... Kiitoksia. Puhun nyt tästä asiasta, koska ihmisoikeudet ovat tärkeää se kaikkialla maailmassa, ja Euroopan parlamentilla on tässä roolinsa. Muutama viikko sitten olin Brysselin parlamentin portalta ja juhlistimme kansainvälistä turvallisen abortin päivää. Maailma on kehittynyt paljon ja nyt on tunnustettu naisten oikeus omaan kehoonsa, mutta tie on vielä pitkä ja ikävä kyllä uusi rikoslainsäädäntö Indonesiassa on taas askel taaksepäin. Human Rights Watch on todennut, että tämä lakiehdotus ei ole huonoksi vain naisille, vähemmistöille ja sukupuolivähemmistöille, vaan kaikille indonesialaisille. EUlla on voimakas ääni ja meidän pitää käyttää tätä ääntä, jotta voidaan edetä tasa-arvon tiellä. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei päästä, jos ainoastaan puolet väestöstä, jos puolella väestöstä on oikeus hallita kehoana. Eli meidän täytyy taistella näiden oikeuksien puolesta. Kiitos. Frau Alice Kunke. Kiitoksia seuraavaksi Alice Kunke. Kiitos äh, puhemies. Ehdotus, äh, jonka Indonesian hallitus on esittänyt, äh, on ehdotus politiikasta, joka rikkoo perusoikeuksia. Laki rajoittaa naisten mahdollisuuksia, HLBTI ihmisten mahdollisuuksia ja uskonnollisten vähemmistöjen mahdollisuuksia sekä myös niiden ihmisten mahdollisuuksia, jotka haluavat taistella muiden ihmisten puolesta. Meille vihreille on itsestäänselvyys, että se, mikä nyt tapahtuu, vaikuttaa Indonesian suhteeseen EU-hun. Ja siksi kehotammekin komissiota selkeästi muistuttamaan Indonesian hallitusta siitä, mitä ihmisoikeudet ovat ja että on jokaisen hallituksen velvollisuus puolustaa kansalaistensa oikeuksia ja suojella vähemmistöjä syrjinnältä. Kiitos. Merci. Herr Beck. Edustaja Beck. Werte Kollegen. Hyvät kollegat, Indonesia on monille ollut mallivaltio nimenomaan liberaalin islamin osalta, mutta ei enää puuttuminen demokraattiseen mielipidevapauteen ja uudet eh, rikokset, kuten presidentin loukkaaminen, enemmän kuin se, että ollaan luopumassa läntisestä vapauden ajattelusta, painavat enemmän. Indonesian rikoslaki näyttäisi nyt ensin päätyneen jäihin, mutta se kuitenkin herättää mielenkiintoisia kysymyksiä. Maailman kautta ihmiset jakavat eh, eivät jaa läntistä vapautta tai sitä, että uskonnollisuus tungetaan yksityiseen piiriin. Ja se, että inflaationomaisesti lainetaan erilaisia perusoikeuskirjoja, jotka menevät pitemmälle kuin vain yksilön oikeuksien solimisesta niin, että saadaan ylivoimainen valtio. Ihmisellä on oikeus tähän. Rova Merkillä nyt jostain kuitenkin, että maailma tulee Eurooppaan ilman, että heittää pois perinteiset arvonsa. EU tuo äh, arvoristiriitoja. Tuodut arvot ovat ristiriidassa kotimaisen kulttuurin, poliittisen ylikorrektiuden ja sekularistumisen kanssa. Syntyy rinnakkaisyhteiskuntia. Isaiah Berlin, filosofi, pitää tällaisia konflikteja arvopluralismina, eikä näe mitään tasapainoa tässä. Realisti Hegel näkee ratkailu vain siinä, että on voimakkaamman oikeus Kumpikin varoittaa yhteiskunnallisista kokeiluista, mutta kuitenkin toisena ajattelee sitten vihreä konbendit, joka sanoo, että jos todella vieraat kulttuuripiirit kohtavat toisensa, konflikti tulee olemaan jatkuva. Monikulttuurinen yhteiskunta on tiukka, nopea, raaka ja vähemmän solidaarinen. Siihen liittyy paljon sosiaalista epätasapainoisuutta ja se on taipuvainen muuttua sellaiseksi, että siinä on moninaisia ryhmittymiä ja tämä yhteenkuuluvuus ja se, että arvot ovat sitovia, niistä joudutaan luopumaan. Indonesia ei ole ensisijaisesti meidän ongelmamme, mutta kylläkin sellaiset henkilöt kuin Kon Bendit, jotka ovat pyrkineet toimimaan perinteisiä varva vastaan, jotka ovat epäsodallista yhteiskuntaa pyrkineet tavoittamaan, jolla ei ole sisäistä yhteenkuuluvuutta sekä meille, meille että Indonesiassa. Yksi minuutti, edustaja Weimers. Eh, Kiitos eh, puhemies. Indonesian rikko, uusi rikoslaki perustuu vanhaan siirtomaa-aikaan ja sitä on uudistettava. No ikävä kyllä tämä uudistettu rikoslaki ei vastaa kansainvälisiä normeja. Viimeaikoinen tavallaan islamistisen vahvistaminen näkyy. Ja oikeastaan voisi sanoa, että tämä rikoslaki tunnustaa sharian. Maassa on satoja sharia-tuomioistumia, jotka syrjivät naisia, HLBTI-vähemmistöjä ja samanaikaisesti se rajoittaa myös puhevapautta. Tämä, äh, tässä lainsäädännössä äh, on myös otettu äh, Jumalan pilkka mukaan. 150 henkilöä on tähän mennessä tuomittu Jumalan pilkasta, muun muassa eräs kristitty Jakartassa. EUn täytyy nyt tuoda esiin se, että kysymys on nyt siitä, että valitaan kumppaniksi vapaa maailma tai sharia-laki. Kiitos edustaja Kolakusic. Toani Europska unija je... Kiitoksia. Mi si uzimamo za... E... Se tapa, millä me toimimme kolmansien maiden suhteen, on väärä. Me laadimme heikkoja päätöslauselmia. Ja jos nämä maat eivät noudata niitä, niin ei sitä seuraa mitään. Me heikennämme tällä tavalla omaa vaikutusvaltaamme ja merkitystämme. Meillä pitäisi olla selkeä lähestymistapa, eli ensin päätöslauselma, sitten muistutus ja sen jälkeen sitten pakotteita. Ja näillä pakotteilla pitää olla merkitystä ja niiden pitää olla johdonmukaisia. Muussa tapauksessa meillä on päätöslauselmia, joita lähetetään hallituksille, mutta joilla ei ole mitään merkitystä. Seuraavaksi edustaja Wiesler Lima. Monsieur, Monsieur le Président. Puhemies, Indonesian uusi rikoslainsäädäntö, josta päätösasema on laadittu, ja sitä on vastustettu kaikkialla Euro- ja Indonesiassa, ja myöskin Länsi-Papuassa on ollut valtavia mielenosoituksia. Me haluamme tukea oppositiota koska siinähän uudessa lainsäädännössä kriminalisoidaan asioita, jotka liittyvät ihmisen identiteettiin ja yksityiselämään ja uskonnon vapauteen päätä omasta kehostaan. Meidän täytyy puuttua tähän sekä maassa olevan sortoon. Laki, josta äänestettiin syyskuussa, se poistaa korruption vastaiselta lautakunnalta toimivaltuuksia. Ja kyse on nyt julkisesta toiminnasta, jossa laki pitää olla rajoittavia ja taata kaikkien tasa-arvo lain edessä ja oikeusvaltioperiaate. Ja lopuksi vielä EUn ja Indonesian myönteiset suhteet. Meillä on yhteistyösuhteita ja vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu ja odottelemme hyvin paljon ihmisoikeusvuoropuhelulta, jota käydään tänä vuonna marraskuussa. Kiitos. Merci, madame. Äh, kiitokset. Sitten äh, edustaja Strugario. Kiitos puhemies Sakka Romaniaksi. Komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan unionilla on kumppanuussopimus ja sopimus yhteistyöstä Indonesian kanssa vuodesta 2014. Nyt olemme tässä tilanteessa, jossa on tarkoitus hyväksyä uusi rikoslaki. Siinä on sellaisia artikloita, jotka vaikuttavat naisten oikeuksiin, sukupuolisten vähemmistön oikeuksiin ja rajoittavat näitä, myöskin rajoittavat mielipide- ja kokoontumisvapautta. Siinä on myöskin heikennetty korruption torjuntaan erikoistunutta virastoa. Onko nyt todellakin tarpeen hyväksyä tällaisia Magnitski-lakeja? Täällä mekin sulimme nyt jälleen silmät ja silloin olemme myötärikollisia, mitä tulee ihmisoikeusrikkomuksiin näissä maissa. Ja kuitenkin me edelleen harjoitamme taloussuhteita näiden maiden kanssa. Meihin tulee ennen tuotteita edelleenkin näistä maista, jotka ovat äh, diktatuureista. YK päätöslausumassa oli maininta vapaudesta ja siitä, miten tärkeää on, että toimittajia ei saa vainota ja yhteistyöpäätösasemasta tämä nyt sitten puuttuu. Missä tämä on nyt meidän johdonkaisumme tässä asiassa? Kiitokset. Nyt siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä. Aloitamme edustaja Pospisilista. pane předsedající já jsem velmi rád že v bloku. Eh, puhemies olen todellakin iloinen, että me puhumme ihmisoikeuksista, samoin kuin myös rikoslainsäädännön laadusta, koska se heijastelee tilannetta tässä näissä maissa, joissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Ja tätä rikoslakia on todellakin kritisoitava. Me puhumme nyt rikoslaista. Indonesian parlamentti ei käsittele millään muotoa tätä uuden aikaisella tavalla. Tässä puhutaan äh, rikkomuksista, vähemmistöjen oikeuksia naisia vastaan, Jumalan pilkkalakia. Tämä on ihan mahdotonta hyväksyä koska jos rikoslain pitäisi heijastella maata, niin silloin siinä täytyy tuoda esiin selkeästi, mikä on rikos ja mikä ei ole. Tämä laki on hyvin epämääräinen ja jos se hyväksytään, sitä voitaisiin väärin käyttää. Me olemme hyvin selkeitä. Miss Julie Ward. Julie Ward. Uh, thank you, president. Kiitos puhemies. On enemmän kuin 80 ongelmallista artiklaa ehdotetussa rikoslaissa Indonesiassa. Nämä voisivat vakavasti rajoittaa monia kansalaisvapauksia. On odotettuja artikloita, jotka ovat haitallisia naisille, HLBTI-henkilöille ja uskonnollisille vähemmistöille. Ja artikloita, jotka ovat sananvapautta vastaan. Nämä artiklat eivät vastaa kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja eivätkä ne myöskään kestä kansainvälisessä arvioinnissa. Minkään parlamentin ei tulisi säädellä yksilöiden yksityistä elämää, kuten sitä, kehen he rakastuvat, tai ohjata ihmisten päätöksiä valvoa niitä, jotka koskevat heidän omaa kehoaan, kuten esimerkiksi rajoittamaan naisten lisääntymisoikeuksia seksuaalisen terveyden ja lisääntymisoikeuksien puolesta taistelijana minä tiedän, että turvallisen abortin ja edullisen ehkäisyn avulla voidaan pelastaa ihmisiä, säästää ihmishenkiä. Minusta on tärkeää, että muutetaan kaikki nämä kiistetyt artiklat pois tästä laista, joka kuuluu edelliselle vuosisadalle. Barbara Gibson. Sie haben das Wort. Thank you. Kiitoksia. Olen hämmästynyt ja minua kuvottaa se, että vuonna 2019 on edelleen lakeja, jotka syrjivät ja yrittävät säännellä ihmisoikeuksia, kuten se, että harrastaa ulkopuol- avioliiton ulkopuolista seksiä tai ihmiset, jotka rakastavat toisiaan, eivät saa mennä naimisiin. Tämä rikoslainsäädäntö rikkoo kaikkea, mihin uskon. Se pitäisi estää ja olen ylpeä siitä, että me olemme nyt solidaarisia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan, naisia ja muita kohtaan, joihin tämä lainsäädäntö vaikuttaa. Bolchak. Kiitos, äh, Bolčak Stanislav. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Kiitos, e, kiitos, että sain vielä puheenvuoron, puhemies. Minä haluaisin myös tuomita tämän rikoslakiehdotuksen Indonesiassa. Me tiedämme, että Indonesian hallitus on meidän kumppanimme. Me haluamme hyvät suhteet tähän maahan. Se on strateginen kumppani tällä kyseisellä alueella. Mutta jos kuitenkin tämä rikoslaki samanaikaisesti on hyvin epämääräinen, niin silloin meidän täytyy myös antaa hyvin selkeä viesti sinne suuntaan. Perusoikeudet ovat yleisoikeuksia. Ei meidän tarvitse niitä levittää joka puolelle maailmalla sellaisenaan kuin me ne näemme, mutta on kuitenkin tiettyjä perusoikeuksia ja sääntöjä, kuten esimerkiksi reilu oikeudenkäynti. Sen vuoksi minusta nykyisen komission että tulevan komission täytyy olla hyvin tiukka ja puhua aktiivisesti Indonesian hallituksen kanssa tästä asiasta. Kiitos ja tämän keskustelun päättää sitten komission jäsen Mimic Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. On... Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Indonesia, vakaa demokratia, jossa on vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, monimuotoinen media ja elävä kansalaisyhteiskunta on tehnyt hyvin paljon edistysaskelia viime vuosia kehittämällä oikeuspuitteita ihmisoikeuksien ja demokraattisten vapauksien suojelemiseksi. Pitkä prosessi vuosikymmeniä, vuosisatoja vanhan rikoslain uudistamiseksi on nyt muuttunut niin, että on esimerkiksi vähennetty kuolemantuomion käyttöä. Sitä huolimatta tähän uuteen rikoslakiin liittyy useitakin ongelmia liittyen ihmisoikeuksiin. Euroopan unioni on valvonut läheisesti vuosien aikana rikoslain uudistusta tapaamalla hallitusta, parlamenttia, kansalaisyhteiskuntaa ja kansainvälisiä kumppaneita säännöllisesti. Kaikkein ristiriitaisimmat muutosehdotukset liittyvät esimerkiksi Jumalan pilkkalakiin ja siihen, että on rangaistava, äh, avioliiton ulkoiset äh, äh, suhteet ovat rangaistavia, ääni, puhevapautta on rajoitettu, naisten oikeuksia, HLBTI-vähemmistön ja uskonnollisten vähemmistön oikeuksia. Me tai siis Indonesia, joka on tällä hetkellä ei pysyvä turva, YK turvallisuusneuvoston jäsen. Me kehotamme Indonesia kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja toimimaan sen mukaisesti. Euroopan unioni on tarjonnut tukea Indonesian viranomaisille usean kertaan. 2018 EUn delegaatio ja EUn jäsenvaltiot tapasivat oikeusministeri ministerin ja tämän vuoden kesänä he tapasivat eh, parlamentin eh, kyseisen valiokunnan. Sen lisäksi eh, tässä on myös tuomittu mm, kahden saman sukupuolta olevan väliset suhteet. Me toivomme, että esimerkiksi tätä ei äänestettäisi, vaan tämä siirretään uudelle parlamentille. EU Indonesian vuoropuhelussa, ihmisoikeusvuoropuhelussa marraskuussa Euroopan unioni jatkaa työtään ja kehottaa ja muistuttaa Indonesiaa noudattamaan sen kansainvälisiä velvoitteitaan liittyen kansalaisoikeuksiin ja vapauksiin. Kiitos komission jäsen. Seitsemän päätöslauselmaehdotusta on esitetty eri ryhmiltä keskustelun päätteeksi. Keskustelu on tähän nyt sitten päättynyt. Äänestys on tänään, kuten myös kaikki muut äänestykset, kello 12. Keskeytämme istunnon kello 12 asti. Presidente! Parlamento ha deciso di assegnare... Parlamentti on... Niin, iltapäivä kaikille. Käykää paikoilleen, niin olkaa hyvä, hyvät kollegat. Il Parlamento ha deciso di assegnare il premio... Parlamentti on päättänyt myöntää Saharov-palkinnon Iam Totille. Iam Toti, Ilam Toti on ihmisvähemmistöoikeuksien puolustaja Uiguri Kiinasta. Hän on tehnyt paljon parantaakseen Uigurien tilanteen ymmärrystä Kiinassa ja hänet on tuomittu elinkautiseen. Euroopan parlamentti täysimittaisesti tukee hänen työtään ja pyytää, että hänet vapautetaan välittömästi. Ja sitten toinen asia. mitä tulee jäsenten käyttäytymistä käsittelevää neuvoa antavaa lautakuntaa. Jäsenten mukaisesti olemme nimittäneet jäsenet Hübner, Pisapia, Melchior, Hautala, Bourgeois. Heidät on nimetty jäsenten käyttäytymistä käsittelevän neuvontavan lautakunnan jäseniksi. Ja edustajat Annemans ja Scholz on nimitetty lautakunnan varajäseniksi. Hyvät kollegat, eilen kun keskusteltiin Turkin sotilasoperaatiosta Syyriassa, yksi parlamentin jäsenistä toimi tavalla, jota ei voida hyväksyä. Hän käyttäytyi aggressiivisesti ja epäkunnioittavasti kollegoitaan kohtaan. Haluaisin korostaa, ja olen puhunut tästä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa, eli emme suvaitse enää käyttäytymistä, joka saattaa loukata Euroopan parlamentin arvokkuutta ja mainetta. In base, in base. Artiklon 176.1 mukaisesti Euroopan parlamentin työjärjestyksestä olen määrännyt sanktion artiklan 10.3 rikkomisesta Angelo Chocolle, joka eilisessä täysistunnossa käyttäytyi häiritsevällä tavalla. Hän lähti paikaltaan ja heitti esineen täysistutsalin lattialle. Hän menettää myöskin kymmenen päivän ajalta päivärahat ja hänet suljetaan pois väliaikaisesti kaikesta Euroopan parlamentin toimonnasta viiden päivän ajaksi. Tämä koskee kaikkia valtuuskuntia ja valiokuntia. Ja Tietysti hänellä on edelleen äänioikeus täysistunnossa. Meidän täytyy noudattaa nyt kuitenkin parlamentin jäsenten käyttäytymissääntöjä. Tästä on ilmoitettu kyseiselle edustajalle, jolla on oikeus valittaa päätöksestä. Hän voi valittaa siitä puhemiehelle artiklan 177 mukaisesti. Hyvät kollegat, nyt kun on aloitettu uusi parlamenttikausi, niin täällä on tullut esiin käytöksiä, joihin ne täytyy nyt puuttua. Tämä koskee sekä kielenkäyttöä että muuta käyttäytymistä. Ja olen laatinut tästä kirjeitä parlamentin jäsenille ja odottelen heiltä vastauksia. Meillä on täällä paljon suvaitsevaisuutta ja vapautta Euroopan parlamentissa, mutta käyttäytymisen ja kielenkäytön pitää olla sopivaa ja sellaista, joka sopii tähän toimielimeen. Kiitoksia. señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Tänään haluaisin teille kertoa historiallisesta tapahtumasta, joka nyt tällä hetkellä tapahtuu omassa maassani Espanjassa. Nyt ollaan siirtämässä diktaattori Frankon jäännöksiä. Ne siirretään julkisesta mausoleumista julkiselle hautausmaalle. Niin voistako nyt olla hiukan kunnioittavia? Eli diktaattorin jäännökset on nyt kaudet, kajotu haudasta ja Sanchez on tehnyt sen, mitä on luvannut ja palauttanut demokraattisen arvokkuuden Espanjalle ja espanjalaisille. Jälleen kerran tämä osoittaa, että Espanja on suuri demokratia, moderni, avoin. Ja se haluaa sulkea sivun, joka oli hyvin traaginen sen historiassa. Siis minuutti vielä, jos saan. Uskon, että meidän kaikkien demokraattien täytyy kunnioittaa sisällissodan uhreja, frankismon uhreja, heidän perheitään, omaisiaan, minun vanhempieni ja iso vanhempiani. Itse olen maahanmuuttajan lapsi. Eläköön demokratia. Ja me olemme täällä demokratian talossa. Grazie. E adesso No, non è un dibattito. E adesso procediamo alle votazioni. Seuraavaksi siirrymme äänestykseen. Eli Ugandan tilanne. Eli kohta neljä äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten edelleen äänestys koko tekstistä. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viiden ryhmän päätösasema Egyptistä. Kohta 14 äänet puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 16. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdotosa kappale U, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestys koko tekstistä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta kahdeksan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljäs osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestys koko tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Omarjeen mietintö. Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta. Yksi ainoa äänestys. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Omarsi, olkaa hyvä. Ehm, ehkä voitte käyttää vierustoverin mikrofonia. monsieur le président kiitoksia puhemies artiklan 59 mukaisesti kohdan 4 mukaisesti työjärjestyksestä valiokunnan puheenjohtaja pyytäisin, että tämä asia palautetaan regivaliokuntaan, jotta voidaan käynnistää toimielinten väliset neuvottelut. Proposta. Äänestämme edustaja Omarsin ehdotuksesta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli tämä asia palautetaan valiokuntaan, jotta voidaan käynnistää toimielinten väliset neuvottelut. Sitten työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Thomas Cook-konsernin konkurssin vaikutukset. Tarkistus kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin sieltä pyydettiin puheenvuoro, olkaa hyvä. Tämä on puheenvuoro listan kohdalla toisessa kohdassa 118.1. 18 siinä on meillä mitä se olla myönteinen. Artikla 18. Paragrafo 10 per alzat. Kohta 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 3. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 14. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viides osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatosan kappale J, alkuperäinen teksti, Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys koko päätöslauselmasta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset. Tarkistus kolme, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16. Ensimmäinen osa nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Se raukeakin. Sitten tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 10 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 18 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestys koko päätöslausumaesityksestä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. etsintä ja pelastus Välimerellä. ECRn päätösasemaesitys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. ID-ryhmän päätösasemaesitys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kansanpuolueen äätöspäätösasemaesitys. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42D. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Eli alkuperäinen teksti raukeaa. Tarkistus 43d. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistukset 44 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45D nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 46. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistukset 21D ja 47D ja 61D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 48. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22 nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 62. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 77. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2 raukeaa, eli 63D nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 78 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50D. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 65, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 51D. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 66. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 53D. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 3. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 79. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 81. osa nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljäs osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 68 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60, 69. Ensimmäinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 70. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55D nimenhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 56. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26D ja 57D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 81. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, se raukeaa, toinen osa raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistus 58d äänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 73, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, Täytyy tarkistaa tämä, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5. Nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 6. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31 nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 74. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 10D ja 33D Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34D. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 11 mienhoitoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 65. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 36, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12, nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 13D ja 37D nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 38D nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15d, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 39, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Siis 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty tarkistuksessa 16D40D. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko päätösasmaesitys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. passiamo passiamo al prossimo voto apertura dei negoziati seuraavaksi Lopes Aguilar, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. So... Kiitoksia. Ihan nopeasti haluaisin vain sanoa, että päivänä, jolloin nyt muistelemme 39 ihmisen kuolemaa, jotka olivat ihmissalakuljetus, verkostojen ja mafioiden uhreja. Me su- olemme surullisia näistä kuolemista, jotka tapahtuivat, kun he kuolivat teillä ja Saharassa ja merellä, mutta olemme pahoillamme myöskin siitä, että kahdella äänellä ei nyt ollut mahdollista lähettää solidaarisuuden viestiä ei pelkästään niille, jotka menettävät henkensä merellä, vaan myöskin jäsenvaltioille EU:ssa, jotta meillä olisi eurooppalainen pelastusmekanismi merellä. Olen erittäin pahallani tästä. Grazie, presidente Aguiar. Passiamo, passiamo all'apertura. Seuraavaksi liittymisneuvotteluiden aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa kuuden ryhmän päätöslausumaesitys, tarkistus neljä, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi, nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15, ensimmäinen osa nimenhoitoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Edustaja Zedokovski on pyytänyt puheenvuoroa. Vai ei? Kiitos. Minulla on lyhyt suullinen tarkistus, jossa painotetaan Emmanuel Macronin roolia siinä, että estettiin näiden neuvotteluiden avaaminen. Tämä vahingoittaa Euroopan unionin uskottavuutta. Eli ehdotus on tehty. Onko täällä esityksen vastustajia? Sono Beh, ci sono anche loro? Sì, sono più di 40. Bene. Sì, sì, sì. Quindi, sì. Quindi passiamo avanti. Eli meidän täytyy nyt siirtyä sitten eteenpäin. Eli tästä nyt ei voida äänestää. Eli tarkistus 16, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 13, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2, nimenhuutoäänestyksenä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 3, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 14, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kohta 10, alkuperäinen teksti, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 15 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusakappale A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatusakappale B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatosan I, tarkistus 10. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 17, äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestys koko päätösasmaesityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia, hyvää kotimatkaa ja kiitoksia yhteistyöstä. Ja nyt pidämme muutaman minuutin tauon. Jó napot kívánok! Hyvää päivää. Minä haluaisin nyt pyytää parlamentin jotka ovat poistumassa salista, poistumaan salista niin, että voidaan käydä keskustelu. Ja että ne voivat sanoa puheenvuorot, jotka haluavat käyttää puheenvuoron äänestysselityksissä. Okei. Okay. No me siirrymmekin sitten äänestysselityksiin. Ensimmäinen kohta on äh, Thomas Cook-konsernin konkurssin vaikutuksiin liittyvät äänestysselitykset. Ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Howard S- ja D-ryhmästä. Olkaa hyvä. Um, Kiitos äh, puhemies Thomas Cook-ryhmän romahdus on vaikuttanut vakavasti kuluttajiin, työntekijöihin ja yrityksiin koko Euroopassa. Esimerkiksi Englannissa äh, noin 21 000 matkustajaa odottaa palautuksia heidän äh, matkoistansa. Gatwick joka on Ison-Britannian suurin charterkenttä ja suurin työnantaja, yli 500 työpaikkaa, olivat riippuvaisia Thomas Cookista. Olen iloinen, että parlamentti vaatii tämän konkurssin äh, tutkimusta niin, että voidaan paremmin ennakoida ja estää tulevaisuudessa vastaavia. Päätöslauselmassa puhutaan myös niistä mahdollisuuksista, mitä globalisaatiorahasto äh, voi tarjota työpaikkansa menettäjille. Iso-Britannian hallituksen pitäisi käyttää tätä mahdollisuutta saada tukea koulutukseen niille, jotka hakevat uutta työpaikkaa. Ja olenkin kirjoittanut tästä niin, että Iso-Britannian hallitus hyödyntäisi tätä. Seuraavaksi puheenvuorossa edustaja Palmer myöskin SED-ryhmästä. Amen. Uh, Kiitos puhemies. Kun astuin junasta tänä iltana Lesterissä, niin vään, näin välittömästi Thomas Kukin patsaan, joka on siellä Thomas Cookin muistoksi, hänen yrityksensä muistoksi. Hän oli ja sen ensimmäisen pioneerimatkan muistoksi, joka hän järjesti 1885. Ensimmäinen matka, jonka hän järjesti Euroopan mantereille Brysseliin ja Strasbourgiin. Ja matkustajat näillä ensimmäisillä matkoilla heillä ei ollut minkäännäköistä suojelua esimerkiksi unionin taholta. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että matkustajat, joihin iskee tällaiset tapahtumat, että heitä suojellaan tulevaisuudessa. Ja että me otamme oppia tästä Thomas Cookin konkurssista, joka jätti 60 000 matkustajaa ympäri maailmaa. E parlementaire Kiitoksia. sérieux. Nous avons voté ce matin une résolution sur la faillite de Thomas. Kiitos. Tänä aamuna äh, äänestimme päätöslauselmasta Thomas Cookin äh, konkurssista ja sitten Turkista. Turkin toiminnalla on suora vaikutus Euroopan unioniin, mutta olen kyllä yllättynyt tästä päätöslauselmasta, josta äänestimme. Olemmeko nyt kaikki ongelmamme ratkaisseet niin, että me voimme käsitellä muiden ongelmia? Euroopassa käydään hyvin paljon aikaa muiden läksyttämiseen ja neuvomiseen. Olemmeko itse niin varmoja, että olemme itse omat kuntoon asiamme hyvin? Jatkuvasti puututaan maisten, jäsenmaiden sisäisiin asioihin, esimerkiksi säilytetään jännitteitä. Ja kun on kyse unionin jäsenvaltioista, eikö meidän pitäisi kunnioittaa tiettyjen maiden demokratiaa, esimerkiksi Puolaa? Eikö pitäisi puhua, eikö pitäisi jättää puuttumatta vain siihen asioihin? Nyt pitäisi kerta kaikkiaan sanoa niille, jotka ovat vaaleilla valittuja, kun he, he näin toimivat, että meidän pitäisi varmistaa, että kaikki saavat itse päättää kohtalostaan, niin että meidän pitää ryhtyä ketään opettamaan tai neuvomaan. Uskon, että joskus minusta tuntuu, että joskus on, tämä on ollut melkoinen tällainen näytös, oikeudenkäynti, mitä täällä käydään, ei tämä mikään parlamentti oikeastaan minun mielestäni ollut. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Poltsa GPP. Ja souhlasím s Kiitos puheenjohtaja. Olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy antaa tukea, kun ajatellaan nyt äh, niitä valtavia vaikutuksia, joita tämän matkatoimiston äh, äh, vararikolla on. Meidän täytyy auttaa kuluttajia, matkustajia, samoin yrityksiä, joihin tämä konkurssi on vaikuttanut. Kuitenkin toteaisin samalla, että ennen kaikkea vastuussa ovat jäsenvaltiot, enkä oikein pitänyt siitä että vasemmisto kollegat tässä pyrkivät sekoittamaan asian komission enemmän kuin välttämättä tarpeen. Ja ajatellaan nyt näitä johtajien bonuksia ja muita, niin nämä osakkeenomistajathan tekevät tästä päätöksen. Minun mielestäni julkisen vallan ei tule liikaa sekaantua tällaisiin kysymyksiin ja tämänkaltaiset tasapäistävät toimet eivät ole tarpeen. Kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin tiettyjen yritysten verotiedot ja maakohtainen raportointi. Ensimmäinen puhuja on Edustaja Scott Cato, Vihreät. Kiitos puhemies. Kun Vihreät tällä halusivat, että julkaistaan pankkien voitot 2015 julkisesti, pankit huusivat, että ajatuisivat konkurssiin, mutta vielä niillä menee hyvin. Sieltä saa julkisesti tietoja voitonsiirroista. On ainoa mahdollisuus varmistaa, että yritykset maksavat osuutensa veroista. Ei ole mikään ihme, että yritykset vastustavat. Neuvoston yrityslaki työ työryhmä tapaa huomenna keskustelee maakohtaista raportoinnista kaikille yrityksille. Ilmeisesti Saksan kanta on muuttumassa ja olen iloinen siitä, vaikka äh, olen häpeissäni siitä, että yhdistynyt kuningaskunta ei tule tässä olemaan mukana. Ähm, meidän täytyy varmistaa avoin raportointi eurooppalaisilta yrityksiltä. Euroopan unioni tarkoittaa, että meidän täytyy toimia kansalaisten puolesta, jotka tarvitsevat kunnolla rahoitettuja julkisia toimintoja ja autettava pk-yrityksiä, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia suuryrityksiä. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Pospisil, EPP-ryhmä. Kiitoksia puhemies. Tämän asian esittelijänä olen iloinen siitä, että parlamentti vahvisti sen, että verotuksen avoimuus on tärkeä asia, kun taistellaan veronkiertoa vastaan. Keskustelun yhteydessä todettiin, että neuvostossa valitsee sellainen asenne, että jotkut jäsenvaltiot estävät tämän ehdotuksen hyväksymistä. Suomi puheenjohtajamaana ilmoitti keskustelun lauksi, että se pyrkii saamaan asiat inahtavan neuvoston puolella. Toivon mukaan, että Suomi sinnikkyydellä tässä onnistuu. Sitten saattaa olla, että asia saadaan hyväksyttyä. Parlamentti on toiminut johdonmukaisesti koko lainsäädäntökauden ajan asiassa, joten pallo nyt neuvoston puolella. Oikeusperusta vielä keskustelu, mutta tämä on vain tekninen keskustelu. Ei tämä pitäisi estää tämän sen hyväksymistä. Kiitos. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset on aiheena ja nyt kuulemme äänestysselitykset. Ensimmäisenä edustaja Önsono. Cher collègue, merci. kollegat, kiitos. Turkin aggressiivisuus Pohjois-Syyriassa on rä- räikeä ihmisoikeusloukkaus, kansallisen ja se loukkaa Syyrian itsemääräämisoikeutta. On käsittämätöntä, että Turkkia ei välitty, välittömästi tuomittu kurdien vastaista hyökkäyksestä. Daesh ja uusi maahanmuuto muuttoaalto ovat uhkia. Turkki tällä uhkaa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä on sisärajan ja ulkorajan suojelu. Euroopan unioni ei pystynyt Ukrainan kriisin kunnolla iskemään Venäjään sanktioilla. Kuinka on mahdollista, että Turkki saa täysin ilman meiltä mitään reaktiota Turkissa minkälaista reaktiota meiltä vastasi hyökkää Pohjois-Syyrian kaikki rahoitus Turkin hyväksi, joka liittyy riittämisteltävän apuun ja toimintasuunnitelmaan Eurooppa-Turkki-maahanmuutto ajatukseen maahanmuuttosopimuksen kaikki tuet Turkille pitää keskeyttää. Nyt täytyy ryhtyä monenvärisiin toimiin. Tämä on ainoa tapa päästä tästä ongelmasta yli ja ratkaista kriisi. Kiitokset teille ja seuraavaa Edustaja Bruna, edelleen ID-ryhmä, olkaa hyvä. La présidente, merci. Puhemies, kiitos. 9. lokakuuta Turkin armeija hyökkäsi Syyrian taistellakseen kurdia vastaan, jotka olivat taistelleet Daeshia vastaan. Se on aiheuttanut valtavasti kaaosta ja siviiliuhreja. Tämä toiminta on tuomittu jäsenvaltioiden toimista ja kansallisten toimista, mutta Eurooppa ei ole ryhtynyt vahvoihin tällaisiin sanktioihin Turkia vastaan vieläkään. Turkki painostaa Eurooppaa uhkamalla avata pakolaishanat. Turkki ei ole arvoltaan kulttuuriltaan eikä maantieteeltään eurooppalainen maa, eikä ole koskaan ollut. Vähintäänkin Euroopan pitäisi lopettaa miljardien maksaminen Turkille. 545 jäsentä vaati tätä ne, jotka eivät ole tämän tekstin takana, ovat Turkin rikoskumppanita tässä. Kiitoksia. Seuraavaksi Guenkelle, edustaja Bomba. Madame la présidente. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Päätöslause, joka liittyy Turkin sotilastoimiin Koillis-Syyriassa, menee oikeaan suuntaan, koska se toimitaan Turkin aggressiivinen hyökkäys ja siinä vaaditaan sitä, että Turkki vetää kaikki joukot pois niin ikään se meni hyvään suuntaan, koska se muistutaan teidän mieliin se, että Syyrialla on itsemääräämisoikeus ja sen alueellista koskemattomuutta täytyy kunnioittaa ja myöskin etnisten ja uskonnollisten vähemmistön oikeuksia maassa täytyy kunnioittaa. Minä tuen tätä tekstiä, mutta tässä olisi pitänyt kyllä mennä paljon pidemmälle. Paljon tiukemmin olisi pitänyt tuomita Erin Karafin murha. YK on piirissä on myöskin vaadittu rauhanturvajoukkoja alueelle ja myöskin suoja-alueen perustamista kurdeja varten, niin että kurdien itsemääräämisoikeus ja Syyrian maan itsemääräämisoikeus varmistetaan. Tätä ei pidä myöskään unohtaa tätä vaatimusta. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Pospisil. E EPP. Kiitoksia Mielestäni on aivan ilmeistä, että tämä on laiton hyökkäys Syyrian kurdijoukkoja vastaan ja on täysin ilmeistä, että Turkki ei kunnioita tai ei lähen, lähenne kohti eurooppalaisia arvoja, päinvastoin loittonee niistä. Ja tässä on valtavia epäilyksiä nyt siitä, tulisiko Turkista jonain päivänä Euroopan unionin jäsen ainakin näillä näkymin. Se vaikuttaa täysin mahdottomalta ajatukselta. Entäpä Turkin jatko NATO-jäsenenä? Turkin politiikka ei kunnioita eurooppalaisten maisten linjoja. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Holwood. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Minä olen äänestänyt äh, äh, sen puolesta, että mahdollisimman kovin sanoin tuomitaan Erdoganin äh, Pohjois-Syyrian miehittäminen ja tämä häpeällinen sopimus Turkin ja Venäjän kanssa on traaginen päivä Syyrialle ja erityisesti Kurdistanin alueelle. Tässä syynä on suuresti presidentti Trump. Hän on groteskilla tavalla pettänyt kurdilaiset liittolaisensa. Tämä vaarallinen maailma, jossa ihmisoikeudet ja vähimmäistöjen oikeudet ovat jatkuvasti vaarassa ja meidän liittolaisemme Amerikassa ovat epäluotettavia. Ei ole koskaan ollut selvempää, että kaikki 28 Euroopan unionin valtiota mukaan lukien yhdistynyt kuningaskunta pitäisi puhua yhdellä äänellä ulkopolitiikassa aina kun mahdollista. Kiitokset. Seuraava puhuja on edustaja Zahdadille ECR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Luonnollisesti Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan tulee tuomita. Ja on hyvä, että me vahvistimme tämän mielipiteen, mutta jotain tästä kuitenkin puuttuu. Eihän tämä skenaario nyt ole täysin mustavalkoinen. Älkäämme unohtako sitä. Euroopan unionin ei tulisi luoda sellaista vaikutelmaa, että että me tuemme maiden alueellista hajaantumista. Eihän tämä nyt kuulu meille. Kyse on näiden maiden sisäisistä asioista. Ja tämän lisäksi meidän tulee mm, muistaa, että jos Euroopan unioni haluaa olla globaali toimija, sen on toimittava uudella tavalla. Ei riitä, että kirjoitetaan julkilausuma toisensa jälkeen ja syytellään Yhdysvaltoja siitä, että he eivät täytä kansainvälisiä velvoitteitaan. Luin presidentti Trumpin eh, julkilausuman eiliseltä. Eh, ei se huonolta kuulosta. Hän totesi, että ei ole Amerikan sotilasvallan tehtävä olla maailman poliisi. Hän totesi, että myös muiden maiden tulee kantaa vastuunsa. Ja mielestäni tässä Trump osuu naulan kantaan. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden vuoro on nyt alkaa toimia sanojensa mukaisesti. Näinhän tähän mennessä ei ole ollut ja yksikään julkilausuma ei tätä korjaa. Kiitoksia. Seuraava esityslistan kohta on etsintä ja pelastus välimerellä. Ja nyt kuulemme tähän liittyvät äänestysselitykset. Ensimmäisenä edustaja Soidrova EPP. Slova, vážená paní Kiitoksia paljon puhemies. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan. En tukenut myöskään tarkistuksia. On hienoa, että tämä päätöslauselma loppujen lopuksi hylättiin kahden äänen enemmistöllä, mutta hylättiin silti. Olen vakuuttunut siitä, että ei meidän kannata tukea liiketoimintaa, jota tehdään pakolaisten kustannuksella – Monilla kansallisjärjestöillä on hyviä aikeita kyllä, ja meidän täytyy estää ihmisten kuoleminen välimerellä, mutta ensiksikin täytyy varmistaa, että ihmiset alun perinkään eivät joudu pakenemaan kodeistaan, ja että ihmisillä on hyvät elinolosuhteet pakolaisleireillä kriisien yhteydessä niin, että kriisin jälkeen he voivat sitten palata kotiinsa. Mikäli on pakolaisia, jotka ovat oikeutettuja kansainväliseen suojeluun, heidän täytyy voida saada tätä suojaa laillisia keinoja käyttäen. Uskon, että mikäli luottaisiin uusi pakolaisten jakojärjestelmä, tämä ei olisi hyvä ratkaisu. Lukuiset jäsenvaltiot ovat hylänneet ajatuksen, ja tämä olisi vain ruokkinut tätä pakolaisilla tehtävää bisnestä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Palmer, SND. Kiitoksia puhemies. Minun mielestäni tämä päätöslauselma tänään, joka kaadettiin vain kahdella äänellä, on surullinen päivä tälle parlamentille. Onko tämä asia monimutkainen? Kyllä, se voi sitä olla. Pitäisikö meidän tuoda oikeuden eteen ihmissalakuljettajia, kyllä, mutta tämä asia on myös hyvin yksinkertainen minun mielestäni, koska se, missä tässä on kyse, on se, että tuemmeko ajatusta, että pelastetaan lapsia, jotka ovat hukkumaisillaan mereen, perheitä, vanhempia lapsia, jotka tekevät todella vaarallisia matkoja, pakenevat sotaa ja vainoa, joten minä haluan tietää, että minun vaalipiiriläiseni tietävät se, selvästi, että minä äänestin tänään äh, etsintä- ja pelastustoimien puolesta Välimerellä äh, ja sen puolesta, että ihmissalakuljettajat viedään tuomioistuimen eteen, että ne, jotka ei pelastavat ihmisiä, että he eivät äh, joudu vastuuseen siitä. Brudzinski Kiitoksia ja seuraavaksi vuorossa on edustaja Brudzinski, ECR-ryhmä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies parhaat kollegat. Täytyy sanoa, että minun ääneni tänään mm, vaikutti merkittävälläkin tavalla ja näin tämä päätöslausumaesitys ei mennyt läpi. Tiedän, että aiheeseen liittyy mm, monia tunteita, Kuitenkin tässä kyse on moraalisesta kiristämisestä. Suuri yleisö saattaisi nyt ajatella, että on tehty jotain pahaa. Ei. Meidän onnistui estämään tämä päätöslauselmaesitys, joka olisi rohkaissut miljoonia ihmisiä siirtymään Libyan, Marokon ja Tunisian rannikoille ja pyrkiäkseen sitten sieltä kohti Eurooppaa. Eli tämä todella houkuttelisi ihmissalakuljettajia. Minä olen nähnyt monia tilastoja ja tietoa tästä. Nämä järjestäytyneet rikollisliigat voittavat ihmissalakuljetuksesta enemmän kuin huumausaine- tai asekaupasta. Kiitokset ja seuraava puhuja on edustaja Zahdarille ECR-ryhmä já jsem hlasoval proti této rezoluci jsem rád že neprošla a řekněme si otevřeně Äänestin tekstiä vastaan ja olen iloinen siitä, että sitä ei hyväksytty. Tämä olisi ollut melkoinen umpikuja, mikäli tälle tielle olisi lähdetty. Emme voi tehokkaasti taistella ihmissalakuljettajia vastaan. Emme voi taistella niitä vastaan, jotka käyttävät hyväkseen ihmisten kurjuutta mutta Ei tämä päätöslauselma olisi estänyt näitä ihmissalakuljettajia, vaan pikemminkin vain ruokkinut heitä. Emme voi tukea sellaisia kansaisjärjestöjä, kuten Karola äh, Raketen järjestö, joka pelastaa pakolaisia merellä, mutta samalla hän rikkoo merioikeutta ja monia muitakin kansainvälisiä säännöksiä. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä pikemminkin auttaa näitä maista, joista ihmiset lähtevät pakoon. Alkuperämaissa pitäisi tilanne saada vakautettua, täten voidaan tyrehdyttää Eurooppaan tulevien pakolaisten virta. Nyt ei pidä antaa enää yhtäkään tekstiä, joka vaikka yllyttää ihmissalakuljettajia. Ezzel a következő napi Kiitoksia. Näin tämä keskustelu päättyy ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa on aihe, josta kuulemme nyt äänestysselitykset. Ensimmäisenä edustaja Soidrova. Kiitoksia. Minä haluaisin selittää, miksi tuin Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, joka kritisoi Alankomaiden, Tanskan ja Ranskan hallitusten toimintaa, koska he pysäyttivät liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albania kanssa. Minun mielestäni tämä on suuri strateginen virhe. Nämä neuvottelut tietenkin olisivat pitkät ja monimutkaiset ja tulos olisi epävarma, mutta ne on vihdoinkin käynnistettävä, jotta nämä maat saisivat eurooppalaisen ulottuvuuden. Näiden maiden kansalaiset todella sitä tarvitsevat. Pohjois-Makedonia pääsi vähän aikaa sitten yhteisymmärryksen Kreikan kanssa maan nimestä. Se oli erittäin tärkeää ja meidän olisi pitänyt arvostaa sitä. Tässä yhteydessä haluaisin huomauttaa, että Euroopan unionin ei pitäisi menettää vaikutusvaltaansa Balkanin maissa. Huomenna Serbia allekirjoittaa liittymisensä Aasian unioniin. Se ei ole hyvä asia. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Vonra Renew-ryhmä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Antakaapa kun kerron, miksi äänestin tämän tekstin puolesta. Halusin, äh, haluamme avata liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Nyt nimittäin koko alueen äh, vakaus ja tilanne on pelissä oma maani. Äh, Slovenia ja Pohjois-Makedonia kuuluivat aiemmin samaan maahan ja äitini tulee Makedoniasta, mutta minä olen pettynyt muutenkin äh, tavallisena kadun miehenä, joka tietää, että ihmisille luvataan jotain, on luvattu vuosien ajan ja ihmiset tekevät kaikkensa ja kaiken, mitä heiltä vaaditaan, ja sitten päädytään kuitenkin umpikujaan. Liittymisneuvottelujen käynnistäminen antaisi merkin siitä, että Pohjois-Makedonia ja Albania ovat kulkemassa kohti oikeaa suuntaa, vaikka molemmissa, molemmissa maissa tiedetään, että paljon vielä on tehtävää niin myös Euroopan unionissa, mutta siis todella nyt puhutaan siis liittymisneuvottelujen käynnistämisestä. Ei se olisi minkäännäköinen uhka Euroopan unionille. Olkaa nyt hyvät. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Brudzinski, ECR. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, kiedy... Kiitoksia paljon puhemies. Puhemies, eilispäivänä kävimme parlamentissa keskustelua Makedonian parlamentin puhemies oli kuuntelemassa. Täällä kuultiin monia hyvin arrogantteja puheenvuoroja ja täysin järjettömiä kommentteja, jotka osoittivat, että ne, jotka edustavat suurempia maita, halveksuvat, vähättelevät pienempiä maita, kuten Pohjois-Makedoniaa, kohtelevat niitä väheksyvästi. Muistan ne sanat, jotka italialainen edustaja sanoi Kiista on edelleenkin meneillään. Ranska estää tämän maan liittymisen Euroopan unioniin ja tämä on suuri virhe. Winston Churchill sanoi, että Balkan on Euroopan pehmeä mahanahka, pe- heikko kohta. Balkan on erittäin herkkä, haavoittuvainen alue. Se, mitä Balkanilla tapahtuu, Kenties koko alue joutuu Venäjän tai Saudi-Arabian vaikutuspiirin, siksi minä äänestin tämän tekstin puolesta. Siis jää. Kiitoksia ja viimeinen äänestysselitys kuullaan edustaja Saharilta. Tietenkin äänestin tämän päätöslausuman puolesta, koska minä tulen tuosta Euroopan kolkasta joka hyväksyttiin Euroopan syliin vain 15 vuotta sitten. Ja siksi meidän maillamme ei ole moraalista oikeutta ehkäistä äh, kenenkään muun pääsyä EU-hun, jos nämä maat niin haluavat, ja me aina kannatimme lisälaajentumisia. Toisaalta minun on sanottava, että Meidän pitäisi ymmärtää, miksi jotkut naapureista ovat haluttomampia laajentamaan EUta. Eh, nämä ovat niitä joskus niin kutsuttuja vanhoja jäsenvaltioita. Meidän Keski- ja Itä-Euroopan kokemuksemme kuvastuu lännessä valitettavasti. Muistetaanpa tuo noita vaino, jota on käyty Unkaria tai Puolaa vastaan. Eli kun me pyydämme enemmän ymmärtämystä, meidän pitäisi myös olla ymmärtäväisempiä naapureidemme suhteen ja vastavuoron ymmärtäminen ehkä poistaisi esteitä tieltämme. Kiitoksia. Näin olemme kuulleet äänestysselitykset. Istunto keskeytetään kello 15. Kiitos. Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Jatkamme istuntoa. Eilisen päivän istunnon pöytäkirjat ja tekstit, jotka on hyväksytty, ovat äh, huomautettavaa. Jos ei, niin silloin äh, ne on hyväksytty. Esityslistalla meillä on suullinen kysymys komissiolle. EPVn toimitusjohtajan Farkasin nimitys äh, AFMEn pääjohtajaksi. Ennen kuin avaan keskustelun, haluaisin kertoa teille, että jos haluatte pyytää Catch the Eye-puheenvuoroa tai sinistä korttia, niin te voitte tehdä sen perinteisellä rekisteröitymisellä tai uudella sähköisellä tavalla. Siksi pyydän teitä aina ottamaan äänestyskorttinen mukaan. Mikäli te haluatte rekisteröityä Catch the Eyein sähköisesti, voitte tehdä sen välittömästi nyt, eikä teidän tarvitse odottaa keskustelun loppuun. Ja nyt sitten avaan keskustelun ja annan puheenvuoron äh, edustaja Tangille. Olkaa hyvä. Yes. Thank you, Mrs. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia myöskin, että selititte tämän menettelyn ilman puhujalistaa. Hiljattain ilmoitettiin, että Adam Farkas, joka on ollut Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtaja, hänestä tulee AFMEN pääjohtaja. Se on aika erikoista ja hämmästyttävää. Eli että valvoja viranomaisesta tuleekin sitten tämän saman alan pääloppari. Pankkiviranomaisen pitää valvoa Euroopan pankkisektoria ja se määrittelee tekniset standardit ja säädökset, ja pankkiviranomainen on erittäin tärkeä, kun valvotaan rahoitusalaa. Siitä myöskin lobataan tästä syystä jatkuvasti. Ja AFME ja sen tekninen asiantuntemus ja toimenpidesäädökset, jotka on määritelty, niin se on jatkuvasti yhteydessä pankkiviranomaiseen. Eli voitte kuvitella, kuinka yllättynyt olin, että pankkiviranomainen toimitusjohtajasta tuleekin sitten AFMen pääjohtaja. Hänellähän on nyt sisäpiiritietoa päätöksenteosta ja hänellä on yhteyksiä korkean tason virkamiehiin. Eli hän pystyy suhteettomalla tavalla vaikuttamaan tärkeisiin lainsäädäntökohtiin. Ja EUn virkamiehet saavat ehkä väärän käsityksen, eli että jos on hyvissä väleissä – sektorin kanssa, jota pitäisi säännellä, niin sitten saa palkinnoksi korkeapalkkaisen työpaikan. Eli tämä johtaa vääristyneisiin kannustimiin. EUn säännöissä on todettu, että virkamiehet eivät saa lobata henkilöstöä entisessä toimielimessään yhden vuoden aikana ja se, että AFME on yhteydessä vankiviranomaiseen, niin sehän on esimerkki tästä. Onko realistista kuvitella, että Farkas välttelisi yhteyksiä pankkiviranomaisen, joka on sen tärkein keskustelukumppani. Ja säännöissä voidaan estää henkilöstösiirrot, jotka johtavat todellisiin eturistiriitoihin instituutioiden välillä. Ja eikö pankkialan toiminta enää kiinnosta pankkiviranomaista, koska Farkasin siirto nyt heikentää tätä valvontaa. Ja jos tämä pyöräovi-ilmiö ei johda riittävän selkeästi eturistiriitaan, ja jos Farkas saa ottaa tämän paikan AFMessa, niin silloin kaikki virkamiehet voivat siirtyä mihin tahansa järjestöön. Ja silloin tämä artikla 16 on merkityksetön. Heille teemme vetoomuksen 58 kansalaisjärjestön kanssa tätä pyöräovi ilmiötä vastaan. Monet ovat pettyneitä, turhautuneita tai jopa suorastaan suuttuneita. Euroopan kansalaisten puolesta pyydän tai kysyisin, pidättekö tätä Farkasin siirtymistä et, sellaisena, että se noudattaa EUn eettisiä standardeja? Ja katsotteko, että hän voi pysyä komissiossa tammikuun jälkeen? Ja pitäisikö muuttaa kantaa ja estää tämä Farkasin siirtyminen? Ja mitä aiotte tehdä, jotta meidän standardimme voidaan toteuttaa ja voidaan estää tällaisia pyörovitapauksia, jotka heikentävät kansalaisten luottamusta EU:hun? Kiitos. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Commissioner. Nyt komission jäsen Mimitsa. It's yours. Thank you. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, Euroopan pankkiviranomainen on sellainen, että sitä sitovat henkilöstösäännöt, joissa on kattava eettinen puite Euroopan toimielinten ja virastojen virkamiehille. Tässä on tiukkoja työllisyysrajoituksia, joita vahvistettiin vuoden 2014 henkilöstösääntöjen uudistuksessa. Euroopan pankkiviranomaisten hallintoneuvosto on päätöksentekevä elin, joka vastaa päätöksistä, jotka liittyvät työ, sillä virkkauden päättymisen jälkeisiin työtehtäviin. Ja siinä mielessä sen, mutta katsoa, miten herra Farkas voi siirtyä AFMEN palveluksen. Euroopan komission edustaja ei äänestä tässä hallintoneuvostossa, mutta Komissio on tämän neuvoston jäsen ja siitä syystä sillä on oikeus osallistua keskusteluihin, joita elimessä käydään. Tässä yhteydessä komissio on vedonnut sen puolesta, että mahdollisimman tiukalla tavalla lähestyttäisiin herra Farkasin siirtymistä, ottaen huomioon sen, mitä on henkilöstösäännöissä. EPVn hallintoneuvoston tekemä päätös sisällyttää rajoitteita, jotka liittyvät Farkasin toimintaan jatkossa EPVssä ja siihen, mitä tapahtuu, kun hän lähtee EPVn palveluksesta. Ajatellen näitä rajoituksia nyt, kun hän edelleen on EPVn palveluksessa, päätös, jonka hallintoelin teki, lisätä sillä tässä toimenpite, johon liittyy kausi, jonka aikana hän on oikeus samoihin etuihin, koska muitakin virkamiehiä. Nuo toimenpiteet merkitsevät sitä, että hänen täytyy välttämättä, että kaikki toimet, jotka liittyvät siihen, miten valmistellaan EPV:n sääntely- tai ohjauspolitiikkaa, osallistumista hallintoneuvoston kokouksiin tai ulkoiseen EPVn edustamiseen tai tiedon saamiseen, joka koskee toimia, jotka ovat muualla kuin tilinpito-osastolla. Tähän liittyy myös kolmen kuukauden lomajakso, jonka aikana hän ei enää toimi nimittävänä virkamiehenä henkilösääntöjen mukaisesti eikä myöskään hyväksyvänä virkamiehenä rahoitusasetuksen mukaan. Hän ei ole enää myöskään EPVn tiloissa, paitsi silloin kun häntä sinne pyydetään. Ja hän ei myöskään pääse EPVn järjestelmiin. Ajatellen näitä rajoituksia, jotka liittyvät sen, kun hän on lähtenyt EPVn palveluksesta, hallintoneuvosto on päättänyt ehdä Farkas ei voi olla lobbaamassa tai edistämässä toimia suhteessa EPVkään. Hänellä voi olla ammattimaisia yhteyksiä EPVn henkilökuntaan 24 kuukauden ajan. Hän ei voi osallistua AFMEN toimintaan missään sellaisessa aiheessa, jota hän on käsitellyt viimeisten kolmen vuoden aikana EPVn palveluksessa. Näin tulee olemaan 18 kuukauden ajan. Siksi on olemassa rajoituksia, joilla estetään eturistiriidat tänä aikana, ilsumisaikana, ennen kuin tapahtuu varsinainen virasta poistuminen ja samoin myöskin hänen lähdettyään EPVstä. On EPVn vastuulla panna toimeen nämä rajoitukset. Kiitos. Thank you very much. Now on behalf... Kiitos. Nyt äh, sitten SND-ryhmän nimissä edustaja Fernandes. Kaksi minuuttia. Muchas gracias, Kiitoksia, puhemies. Viime vuodet ovat olleet hankalia, jos ajatellaan luottamusta EUn toimielimiin. Kaikkien tutkimusten mukaan Euroopan kansalaiset luottavat nyt vähemmän demokraattisiin toimielimiin. Ja tämä vähäisempi luottamus – on nyt sitten nationalistien ja populistien eduksi ja heikentävät Eurooppa-hanketta ja myöskin perusperiaatteita, jotka liittyvät liberaaliin demokratiaan. Uutinen tästä pankkiviranomaisen toimitusjohtajan lähtömisestä loppausfirmaan Euroopassa selkeästi vahvistaa tätä kuvaa Eli että toimielimet eivät ole riippumattomia ja että virkamiehet ja poliitikot, ainakin jotkut, me emme tee sitä, mitä olemme luvanneet tehdä. Ja meidän pitäisi nyt vähän miettiä tätä valvontajärjestelmää, joka meillä on. Komissio tukee järjestelmää, jossa nämä henkilöt jotka tekevät työtä näiden kollegoiden kanssa, jotka lähtevät sitten muualle, niin he ovat parhaassa asemassa arvioimaan, onko olemassa epiristiriitoja vai ei. No ei tässä nyt ole mitään järkeä. En nyt puhu tästä säännön noudattamisesta, vaan siitä, että tässä säännössä ei ole mitään järkeä. Meillä pitäisi olla riippumaton taho, eurooppalainen riippumaton taho, joka arvioi jokaista tapausta erikseen, koska on mahdotonta, että henkilöt, jotka tekevät työtä niiden kanssa, jotka haluavat siirtyä toimielimistä pois, että he pystyisivät riippumattomasti arvioimaan tätä tilannetta. Meidän täytyy avata tämä keskustelu, eli miten nyt uudistamme näitä sääntöjä. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos. Ja sitten vihreiden nimissä kolme minuuttia. Äh, edustaja Karem. Not. Puhemies, kuten kollegani juuri sanoi, julkiset ja yksityisten erojen yhteentörmäys ei voi jatkua. Tällaiset toimet heikentävät kansalaisten luottamusta EUn toimielimiin. Ranskassa Macron oli Rothschild-pankissa ennen kuin hän tuli ministeri, sen jälkeen presidentti, pääministeri eli Arevan Loppari, mutta meille sanotaan että kaikki tämä normaalia, eikä tämä liity mitenkään niille lahjoille, joita annetaan kaiken rikkaimmille. Ja sitten kuitenkin näitä ylivoimaalakin on aika erikoisessa asemassa. Euroopassakin on tällaista. Entinen komission puheenjohtaja Barroso on nyt sitten Goldman Sachs-pankin palveluksessa. Tässä nyt on uusi tällainen pyöröovitapaus, eli korkea virkamies, joka tällä hetkellä valvoo pankkeja ja rajoittaa kriisiä uudesta riskistä, niin muutaman viikon kuluttua hänestä tulee sitten rahoitusalan suurimman lobbarin pääjohtaja, ja sen tarkoituksena on estää kaikkea uutta sääntelyä pankkialalla. Eli Farkas, pankkiviranomaisen toimitusjohtaja, hänestä sitten helmikuussa tulee rahoitusalan instituution pääjohtaja, joka on suurin loppaaja rahoitusalalla. Joitain ehtoja on, ja te niistä muistutitte. Esimerkiksi se, että 24 kuukauden aikana ei saa lobata entisen toimielimen henkilöstöä. Ja sitten on kielletty myöskin se, että 18 kuukauden aikana ei saa antaa neuvoja tai tehdä työtä asioiden kanssa, jotka liittyvät suoraan edelliseen työhön. Mutta kuka tähän oikeasti uskoo ja kuka, sen pystyy, kuka sitä pystyy valvomaan? Hänellähän on hallussaan arvokkaita ja luottamuksellisia tietoja, joita hän nyt voi käyttää yksityisten etujen ajamiseen. Tämä on skandaali, eikä tätä saada hyväksyä. Ja siksi nämä pyöröovi-ilmiöön liittyvät säännöt pitää, niistä pitää tehdä tiukemmat ja meidän täytyy suojella instituutioita ja vahvistaa kansalaisten luottamusta. Meidän ei pidä jättää mitään sijaa eturistiriidoille ja konflikteille – meillä pitäisi olla pidemmät siirtymäajat näiden kahden eri toimen välillä, jotta voidaan välttää mahdollisia eturistiriitoja. Ja näiden sääntöjen pitää koskea kaikkia toimielimiä ja kaikkia virkamiehiä ja virastoja. Meidän täytyy katsoa näitä virastoja ja jokaista tapausta erilleen. Meillä pitäisi olla riippumaton instituutio, joka vastaa etiikasta, ja tämä sitten valvoisi, että miten noudatetaan yhteisiä sääntöjä, mutta tätä odotellessa me voimme jo toimia parlamentissa, jotta voimme suojella mainettamme näiltä skandaaleilta. Ja kuten parlamentti jo totesi Monsanton lobbareiden osalta, meidän pitää kieltää Farkasin pääsy Euroopan parlamenttiin. Tällä tavalla me osoittaa, että haluamme torjua eturistiriitoja. Tällaiset lehmänkaupat virkamiesten ja suuryritysten välillä ovat nyt ohi. Kiitos. Now for two minutes. Kiitos. Kaksi minuuttia, Ruiz de Vesa. <clears throat> Muchas gracias. Monet kiitokset, puhemies. Minä todellakin olen iloinen siitä, että tänään voimme käydä tämän keskustelun, vaikkakaan tämä ei ole paras ajankohta eikä paras päivä. Monet kollegoista ovat jo lähteneet täältä äänestysten jälkeen, mutta olen kuitenkin iloinen toisaalta siitä, että paikalla on kansalaisia tuolla lehterillä, kun voit seurata keskustelua, haluan tervehtiä heitä – koska tämä on keskustelu, joka on erittäin tärkeä, kuten kollegani minun ryhmästäni Tang ja Fernandez ovat korostaneet. Haluan myöskin onnitella sitä, että tehneet tämä tulisi samoin myöskin kollegani ja ystäväni Karem, joka edustaa vihreitä. Me olemme selvästikin tällaisessa eturistiriitatilanteessa ja me tiedämme, että herra Mimitsa, että Joten on lähes, jos katsoin käsittämätöntä, että tässä tapauksessa on sovellettu näin suotuisia ehtoja herra Farkasin osalta, kuten se todetaan, on hyvin vaikea uskoa, että kun sanotaan, että hän antaa neuvoja asioista, neuvoja ja että tätä kautta voitaisiin jotenkin ratkaista tämä ongelma. Nimittäin kollegat, jotka ovat puhuneet esittämämme kysymyksen, ovat aivan oikein siinä, että tämä ei ole mahdollista, että joku istuu jossakin pöydässä ja antaa, tietoja aiemmista toiminnastaan ilman, että on mitään mahdollisuutta toimia tätä vastaan. kun komissio on ottanut asian esille hallintoneuvostossa – ja Euroopan pankkiviranomaisesta on pyydetty, että se soveltaisi mahdollisimman tiukasti sääntöjä, mutta näyttää olevan näin, että kuitenkaan tämä ei ollut riittävän tiukkaa normista täytyy tehdä Tiukempia myöskin soveltamisesta on selvää, että tässä tapauksessa täytyy saada aikaan tällainen pakollinen siirtymäkausi, joka olisi vähintään kaksi kuukautta herra, 12 kuukautta herra Farkasin tapauksessa. Yes, now for three minutes. Ja sitten kolme minuuttia edustaja Tang uudelleen. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen, että vastasitte. Te kuulitte kollegani, he eivät ole lainkaan vakuuttuneita. Te mainitsitte edellytykset, joita käytettiin Farkasin siirtymiseen ja mm, luin ne, ne eivät riitä. Luin mahdollisuuden myös, että olisi mahdollisuus kieltää Farkasia pitämästä yhteyttä IP:hen. E hen mutta hänen organisaationsa kautta hän kuitenkin on tässä mukana. Ja eikä tässä yksityiset kontaktit ole niin ongelma, enemminkin ammatilliset. Herr Farkas ei voi hoitaa asioita, jotka liittyvät suoraan hänen tehtävinsä viimeisen kolmen vuoden aikana. No, tämä on ihan naurettavaa. En keksi yhtäkään aihetta, jotka äh, AFME kattaa, jotka eivät kuuluisi äh, EPVn äh, alaisuuteen ja jonka parissa Farkas on työskennellyt. Kysyn vielä kerran. Tuleeko Farkas istumaan AFMEn norsulutornissa eikä tee yhtään mitään ja toimii vain tällaisena kansikuvapoikana? Kuten Fernandeskin sanoi, kuka varmistaa, että tätä valvotaan. On vielä pahempaa, että Farkas saa jäädä EPV eh, e ihan eh, er, loppumetreille asti. Hänen lojallisuutensa eh, ei ole enää sataprosenttista tai varmaa. Ja Euroopan veronmaksajat joutuvat maksamaan tämän muhkean erorahan. Ja Kaipasin teidän vastauksestanne, hyvä komission jäsen, kun puhuitte pyöröovi-ilmiöstä EU-toimielimissä äh, Golden Sachsin neli, Cruz äh, Uberiin äh, ja Jonathan Hill myös yksityisille. Milloin te otatte käyttöön oikeat omat säännöt ja elätte meidän standardiemme mukaan? Koska lopetatte tämän toimielinten akilleen kantapään? very much. Kiitos. Vain yksi pyyntö keskusteluihin ilman puhujalistaa. Edustaja Breyer, olkaa hyvä, yksi minuutti. Yeah, thank you, Mrs. President. Kiitoksia. Kun pankkiviranomainen vielä, kun hän on toimessaan, neuvottelee toisen osapuolen kanssa, niin tämä selkeästi vaikuttaa siltä, että tämä henkilö ostetaan tästä työpaikasta uuteen paikkaan. Ja rahoitusalalla on vähän luottamusta joka tapauksessa, ja heissä tuntuu, että tämä nyt on hyvin läheisissä yhteyksissä pankkivalvontaan, ja muutaman viikon siirtymäaika on selkeästi liian lyhyt. Emmekä myöskään tiedä, milloin nämä neuvottelut on aloitettu. Eli alkoiko silloin, kun hän vielä toimi tehtävissään? Vaikuttiko se, vaikuttiko se hänen toimintaansa. Voitteko siitä kertoa jotain? Mielestäni meillä on perusteita saada kunnollinen siirtymäaika, jotta voidaan välttää kaikki eturistiriidat. Kyse on luottamuksesta, mutta jos henkilöstösäännöt eivät riitä tällaisen pidemmän kauden määräämiseksi, niin voisitteko silloin ehdottaa uudistuksia. Thank you very much. And now... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron takaisin komission jäsenelle. Komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Kiitän tästä tärkeästä keskustelusta ja suullisesta kysymyksestä. Komission on sitä mieltä, että sen korkeat eettiset eh, standardit olisi hyvä ottaa käyttöön kaikissa virastoissa harmonoidun eh, laillisen puitteiston kautta. Ja tämä komissio, ja todennäköisesti puhun myös tulevan komission puolesta, tulee myös huomioimaan keskustelun ja tämän keskustelun lopputuloksen, kun se tarkastelee eettisiä sääntöjä, jotka koskevat eh, virkkamiesten eh, uusia työsuhteita. Nykyisessä lainsäädännössä tämä eh, on EPVn tehtävä ottaa käyt- huomioida tämä lainsäädäntö ja huomioida kaikki mahdolliset rajoitukset liittyen seuraaviin toimenkuviin. Ja EPVn tehtävä on myös tarkistaa ja toimeenpanna nämä rajoitukset tai säännöt. Kiitos. Thank you very much. So the debate... Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Pöytäkirjat äh, toimitetaan seuraavan istuntojakson alussa hyväksyttäväksi. Ja äh, tämän äh, osa istunnon päätöslauselmat toimitetaan niille elimille, jotka on mainittu niissä. Ja nyt keskeytämme istunnon. Kiitos.